Buongiorno a tutti, io penso. Huomenta kaikille. Aloitetaan. Täytyy alkaa. Myös siksi, että kymmeneltä on äänestys. Oui, oui, oui. abbiamo ospite questa mattina. Meillä on vieras tänään ministeri Rimanta Sinkevicius. Liettuan liikenne- ja viestintäministeri. Ja hän on tällä hetkellä neuvoston puheenjohtaja, liikenneneuvoston ja seuraavat 40 minuuttia. Tätä aihetta toivotan hänet tervetulleeksi. Toivon, että teillä on kuusi hyvin työtelijästä kuukautta. Varmasti näin on. Ja Itrihan menee Liettoaan maan ensi maanantaina tutustumaan maahamme. Tervetuloa ministeri. Ja annan puheenvuoron teille yleensä kymmeneksi minuutiksi. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, kiitokset siitä, että olette kutsuneet minut esittelemään Liettuan puheenjohtajuuskauden painopistealueet televiestinnän saralla. Haluaisin ensiksi kiittää edeltäjämme Irlantia puheenjohtajavaltiona ja erityisesti kollegaani herra Rabittia ja hänen joukkoaan, joka teidän tuellanne on selvästi edistynyt näissä Euroopalle tärkeissä kysymyksissä. Tiedämme, että Liettua on ensimmäinen kolmesta Baltian valtiosta, joka nyt astuu Euroopan unionin neuvoston johtoon itse asiassa alle 10 vuotta sitten, 2004. Me todistimme aika tärkeää käännekohtaa maamme historiassa, kun Liettuosta tuli Euroopan unionin täysivaltainen jäsen. Ja haluaisinkin korostaa sitä, että Liettua tekee kaikkensa, että mm-hmm. lainsäädäntöprosessi etenee jouhevasti ja pyrimme vilpittömästi ottamaan mukaan huomioon kaikki tämän prosessin eri osapuolet. Me tunnustamme sen Euroopan unionin avainroolin tässä päätöksentekoprosessissa, erityisesti kun ajatellaan Lissabonin sopimuksen jälkeistä aikaa ja puheenjohtajakautemme aikana haluamme pyrkiä tehokkaaseen, rakentavaan ja molempia hyödyttävään yhteistyöhön, erityisesti juuri ITRE-valiokunnan kanssa pyrimme ponnistelemaan sillä tavalla, että loisimme lisää luottamusta EU-talouteen, edistäisimme taloudellista kasvua, työllisyyttä ja yhtenäismarkkinoita. Haluamme myöskin taata rahoituksellisen vakauden ja vahvistaa Euroopan unionia äh, maailmanlaajuisena esimerkkinä avoimuudesta ja turvallisuudesta puheenjohtajakautemme aikana haluamme ponnistella sen eteen, että kehittäisimme avoimen, uskottavan ja kasvavan Euroopan. Tiedätte, että Irlanti, Liettua ja Kreikka toimivat yhdessä ja ne ovat viimeisiä tässä äh, virassa tämän vaalikauden aikana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että aikaa on varsin vähän ja se tarkoittaa myöskin sitä, että useat komission ehdotukset, jotka täytyy hoitaa ja joihin täytyy tulla ratkaisu, ähm, ovat vielä avoina. Ja äh, näin ollen kumppaneittemme kanssa pyrimme takaamaan jatkuvuuden, e, e, e, selkeän priorisoinnin ja myöskin mahdollisimman suuren tehokkuun näissä työissä. Mitä tulee televiestintään, uskottava, kasvava ja avoin Eurooppa tarkoittaa sitä, että meidän on keskityttävä siihen, että luomme todella dynaamisen, yhtenäisen eurooppalaisen digitaalisen markkinan. Ja haluaisin nyt antaa teille hiukan osviittaa siitä, kuinka aiomme toimia. Ensinnäkin aiomme pyrkiä piakkoin sopimukseen neuvoston ja parlamentin kanssa, kun kysymys on Euroopan laajuisen televi- televiestintäverkoston suuntaviivoista. Tuo TEN teille suuntaviivojen uusittu teksti esiteltiin vasta toukokuun lopussa ja tänään teidän valiokuntanne jo äänestää tästä asiasta. Olen todella iloinen, että olemme tämän ehdotuksen eri kohdista samaa mieltä ja senpä takia toivonkin, että tämän päivän äänestyksen jälkeen voimme esittelijä herra Tosinovskin kanssa päästä sopuun jo ensimmäisessä käsittelyssä. Meidän tavoitteenamme on luoda pohja turvalliselle, uskottavalle ja helpolle verkkotoiminnalle, joka edistäisi edelleen sähköisten palveluiden markkinoita. Ja näinpä olenkin tehnyt selväksi ministerille kesäkuun liikenne-, televiestintä- ja energianeuvostossa, että asetus sähköisestä tunnistamisesta ja luotetusta palveluista on todella ensisijainen kysymys meille sanomattakin on selvää, että paljon on vielä tehtävä, jotta saataisiin ratkottua hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät tähän ehdotukseen, erityisesti kun kysymys on periaatteista, jotka liittyvät luotettavuuteen ähm, sekä yhteen toimivuuteen. Sen takia uskonkin, että yhteistyö esittelijänne Rova Marita Ulskugin kanssa olisi tehokasta ja me pyrimme takaamaan myönteisen rakentavan vuoropuhelun tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä. Takamme myöskin sen, että neuvosto etenee siihen mennessä, kun, komis- kun ne äänestää tästä ehdotuksesta syyskuussa. Ja neuvottelut aloitettaneen parlamentin kanssa siltä pohjin, että saisimme todella sovun jo ensimmäisessä käsittelyssä. Sähköisen tilan rikkomukset ovat asia, joka uhkaa laajalti televiestintäsektoria. Jotta tämä uhka saataisiin suitsittua mahdollisimman pitkälle EUn tasolla, olemme pyrkineet siihen, että jos haluamme todella saada aikaiseksi todella hyvän digitaalisen talouden ja taata, taata verkkojen turvallisuuden ja luotettavuuden. Me tarvitsemme myöskin tärkeitä infrastruktuurihankkeita ja senpä takia haluammekin edistää ehdotusta direktiiviksi verkkojen ja tietoturvan takaamiseksi. Tällä tavalla eri riskit, haasteet, mahdollisuudet ja muut verkkoturvallisuuteen liittyvät kysymykset otetaan huomioon. Ja myöskin pyrimme etenemään neuvostossa, kun kysymys on asetusehdotuksesta laajakaista verkostojen kulujen vähentämiseksi. Kun kysymys on infrastruktu- televiestintä tai sähköisen viestinnän infrastruktuurin kehittämisestä, on hyvin tärkeää vähentää juuri näitä kuluja ja edistää tällä tavalla tietysti eh, sähköisten, sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden toimintaa, jotta todella saataisiin taattua yleinen pääsy nettipalveluihin, verkko sisällöt on saatava myöskin vammaisten saatuville. Tästä syystä haluamme edetä eh, eh, juuri pyrkiessämme hyväksymään tämän direktiivehdotuksen julkisen sektorin nettisivujen saavutettavuudesta. Ja mitä tulee sitten kestävään kehitykseen, joka on siis jo mainittu Eurooppa 28, tarkistelemme asetusta Euroopan globaalista satelliittinavigaatiojärjestelmävirastosta, joka on yksi kaikkein huomattavimpia tehtäviä puheenjohtajakaudella. Me pyrimme kuitenkin löytämään yhteisen kannan tähän asian neuvostossa, mutta samanaikaisesti on hyvin tärkeää, että teemme yhteistyötä kanssanne, arvoisa puheenjohtaja, koska tehän olette tässä asiassa esittelijänä ja odotamme kovasta yhteistä työtämme tässä tärkeässä asiassa. Odotamme myöskin komissiolta ehdotusta yhtenäisen Euroopan televiestintämarkkinan edistämiseksi ja toivomme, että kun tämän ehdotuksen tavoitteet ja keskeisimmät esteet on havaittu, niin että voimme luoda todella vakaan yhtenäisen digitaalimarkkinan ja tämä asia otettiinkin esille jo kesäkuun televiestintäneuvostossa. Odotamme myöskin keskustelua ministereiden kesken, jotta todella saataisiin myönteinen ratkaisu tähän asiaan Euroopan neuvoston kokouksessa lokakuussa. Tämä on hyvä mahdollisuus korostaa sitä, että Euroopan digitaalistrategia Euroopan palvelumarkkinoiden ja myöskin tietysti pk-yritysten osalta on hyvin keskeinen asia Euroopan innovaatiopolitiikassa. Euroopan komission kanssa yhteistyössä Liettua puheenjohtajakaudellaan järjestää ICT 2013 konferenssin Vilnassa marraskuussa. Tämä hyvin suuri konferenssi käsittelee Euroopan politiikkoja, mitä tulee tieto- ja viestintäteknologioihin ja toivon mukaan te myöskin olette mukana muiden ohella tässä tärkeässä konferenssissa. Lopuksi vielä haluaisin todeta, että toivon, että että pystymme tekemään todella rakentavaa yhteistyötä ja jatkamaan ystävällismielistä vuoropuhelmaa, koska meillä on aivan yhteinen tavoite, siis tämä kasvava, kestävä, uskottava ja avoin Eurooppa ja odotan todella yhteistyötä tässä asiassa. Kiitokset ja nyt jos haluatte, olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Grazie, ministro. Kiitos ministeri puheenvuorosta. Ja nyt ensimmäiset kollegaat ja aina puheenvuoro Pilar del Castillolle, joka on Euroopan kansanpuolueen koordinaattori valiokunnassamme. Presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa arvoisa ministeri tänne valiokuntaan. Uskon, että yhteistyö tulee olemaan keskeisellä siellä, eh, mutta Toivon mukaan pidätte tätä ikään kuin toisena kotonanne ja tulette tänne ikään kuin kotiinne. Te tuossa otitte esille aika tyhjentävällä tavalla nämä osa-alueet, jotka nyt täytyy käsitellä. Ja nämä aiheet ovat todella vaiheita. On teollisuutta, energiaa ja tutkimusta ja innovaatioita. Näitä käsittelemme täällä valiokunnassa. Ja tietysti myöskin sähköinen viestintä ja tieto- ja viestintäteknologia kuuluvat meidän salkkumme myöskin. Ja tämä viimeisin alue, johon tekin tuossa viittasitte, on varmasti se, joka nyt pitää meidät kaikkein kiireisimpien vaalikauden lopussa, jopa siinä määrin, että odotamme tällä hetkellä että äh, varapuheenjohtaja Cruz voisi jollain tavalla todella mm, äh, panna ylös sen, äh, mitä nyt ikään kuin epävirallisesti on sanottu, ja sitten kuinka sitten tämän asetuksen myötä nämä eri alueet saadaan pakettiin vaalikauden loppua kohden, mutta tietysti puhuitte tuossa sähköisestä tunnistamisesta, luotetusta tiedon palveluntarjoajista. Ja se on tärkeää, se samoin myöskin, kuten mainitsitte, nuo monet muut kysymykset, jotka vaikuttavat meihin, meidän työhim, töihimme, vaikkapa juuri tämä satelliittinavigointijärjestelmä. Ja todella meillä on myöskin tuo, tuo verkkojen tietoturvadirektiivi käsillä. Ja juuri tällä hetkellähän tämä on erittäin tärkeä kysymys koko maailmassa kansalaisten mielestä, niin että Tämä liittyy tietysti myöskin meidän työhömme. Tämä kaikki johtaa siis siihen, että meillä on varsin tiukka työlista niin lainsäädännöllisestikin. Mehän keskustelemme tietysti myöskin pilvipalveluista, jotta parlamentti ja komissio voisivat tässä edetä yhdessä kysymys oli lainsäädäntöhankkeesta, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeä kysymys, sillä tällä tavalla viitoitetaan tietä, jota meidän tulee sitten yhdessä kulkea ja meidän täytyy tehdä tästä ehdotuksia ja tämän tyyppiset, myöskin ei-lainsäädäntöhankkeet ovat tärkeitä. Sitten jos ajatellaan lainsäädäntöhankkeita, tehän jo tuossa sanoittekin, ja uskon, että sähköinen tunnistaminen ja nämä luotetut palveluntarjoajat on asia, jossa varmasti nopeasti päästään sopuun, sillä tähän mennessä olemme huomanneet täällä valiokunnassa, että on olemassa aika selkeä yhteisymmär, yhteisymmärrys sen osalta, että sopuun pitäisi täällä valiokunnassakin päästä sillä tavalla, että saisimme johdonmukaisen ehdotuksen aika piakin tähän asiaan ja tämä antaisi sitten mahdollisuuden edelleen saada tämä asia koottua pakettien jo ensimmäisessä käsittelyssä koko parlamentissa. Sitten mutkikkaampi, tämä on varmasti aika mutkikas teema, sillä puheenjohtajakaudella tietysti varmasti tarkoituksena on myöskin päästä joko joulu- tai tammikuussa käsittelemään tätä täysistunnossa ja kun ajatellaan, että tässä on kaksi selkeästi asiassa mukana olevaa valiokuntaa, IMKO ja ITRE, ja mm, sitten myöskin te varmasti haluatte olla tässä mukana puheenjohtajamaana, niin pyydän teiltä jo tukea tässä vaiheessa ja myöskin tuolloin, että tämä asia saataisiin todella myöskin neuvoston taholta jo järjestetty. Minulla olisi kaksi kysymystä, jotka haluaisin vielä esittää. Ensinnäkin tuossa jo tavallaan vastasitte, ähm, että tietysti äh, voi meille puhua mitään sellaista, mitä ette voi sanoa, mutta tänä iltapäivällä keskustelimme Krussin kanssa, mutta tehän jo äh, korostitte sitä, että haluaisitte tämän asetuksen kanssa mahdollisimman nopeasti päästä eteenpäin Liettuan puheenjohtajakaudella siis. Ja minusta tuntuu siltä, että teillä on hyvin myönteinen, myönteinen kanta tähän asiaan. Minä tulen Vilnaan tuohon konferenssiin, jonka te siellä järjestätte komission kanssa. Ja tietysti myöskin tämän puheenjohtajakauden, kenties ensi, seuraavan puheenjohtajakauden aikana joudumme tästä asiasta keskustelemaan, mutta uskon, että te varmastikin olette tässä tätä asiaa vauhdittamassa. Ja sitten toinen kysymys, vies ja pyyntö. Lokakuussa on neuvoston kokous siellä, siis näitä kysymyksiä käsitellään digitaalimarkkinoita Euroopassa, samoin myöskin digitaalistrategiaa, ja sehän on tietysti tähän markkinan sidoksissa ja päinvastoin, ja miten haluatte tämän asian nähdä. Mutta tässä mielessä tämä valiokunta noin tunnin päästä äänestää päätöslauselmasta, joka todella määrittelee valiokunnan kannan digitaalistrategiaan ja myöskin sen tulevaisuuteen sen otsikko on Euroopan digitaalistrategia, kasvu ja työllisyys. Ja aleotsikko sitten on, on aika vauhdittaa asioita. On siis hyvin tärkeää, että parlamentin ääni, tästähän äänestetään siis vielä mm, täällä syyskuussa, että se tulisi neuvoston korviin tämä parlamentin kanta. Ja tässä on sellaisia varmasti prioriteettinomaisiakin näkemyksiä, vaikkapa verkkovierailut mm, aivan varmasti. Mutta ja tässä on myöskin hyvin tärkeitä kiireellisiä asioita myöskin, joita on todella vauhditettava. Ja yksi näistä liittyy juuri infrastruktuuroihin. Sitten pari niistä liittyy tuohon työllisyyteen erityisesti ja sitten tässä on pari muuta osa-aluetta, joista yksi on erittäin tärkeä ja se liittyy siihen, että täysin saadaan julkinen sektori digitalisoitua ja tämä on juuri se seikka, jolla voidaan dynamisoida eri talouden aloja. Tämä on asia, jossa pyytäisin, että nämä parlamentin ehdotukset, Euroopan parlamentin kanta todella otettaisiin huomioon lokakuun neuvoston kokouksessa, kun näistä asioista keskustellaan. Muutoin luotan siihen, että tällä toisessa kodissanne tunnette itsenne tervetulleeksi ja varmasti viette nämä asiat mukana. Kiitos. Grazie Pilar. Kiitos Pilar. Nyt on Shanovski seuraavaksi ECRstä paní předsedající Já vás také vítám, pane ministře, eh, u nás na výboru a jsem velmi rád, že... Tervetuloa, vielä iloisempi siitä, että olette täällä, koska tulemme äänestämään tämän näin mietinnöstä, joka liittyy internetin ja digitaalistrategian. joten Olkaa tämän tervetullut. Minäkin olen vakuuttunut, kuten tekin, että laaja kaista internet on todella tärkeä väline, koska se avaa valtavia mahdollisuuksia monilla alueilla, sosiaalisella kentällä, taloudessa – että tämä ottaa Eurooppa kilpailukykyiseksi. On siis erinomaisen tärkeää, että annamme sille, sille kuuluvan merkityksen. että tämä ehdotus on osa laajempaa pakettia. budjettisyistä Tämä digitaalistrategiaan ehdotettu 9 miljardia euroa on tiputettu miljardiin, joten olemme joutuneet rukkaamaan projektia. Ja olemme suunnanneet digitaalistrategiaa palveluihin. Olen puhunut jo kollegallenne siitä, miten ajattelimme työskellä tämän teeman puitteissa ja minua ilahduttaa, että puheenjohtajakautenne aikana haluatte saada nämä työt loppuun. Eli kaksi vuotta olemme tätä työtä tehneet. Emme, kuten tekin haluamme, että projekti saataisiin loppuun lokakuun puolella, jos kaikki tekstit hyväksytään komissiossa, saamme tämän strategian lukkoon lyödyksi. Ja minulla on yksi kysymys. Tämä on vähän herkkä kysymys. Me tiedämme, rahaa vähemmän käytössä kuin aikaisemmin. Me täytyy kuitenkin pyrkiä tukemaan laajakaista teknologiaa ja tiedän, että nykyinen taloudellinen tilanne nykytaloustilanteessa on, on vaikea, mutta olen samaa mieltä kanssa, että eteenpäin täytyy päästä. Miten? En usko, että tämä onnistuu syksyllä. Eli en usko, että rahoitusta kyetään parantamaan näiden tavoitteiden suhteen, mutta teillä on kunnianhimoa. Minkälaiseksi mielen minkälaisia mahdollisuuksia on lanseerata laajakaista teknologiaa nopeammin ja nopeata internettiä. Odotan yhteistyötä teidän kanssa, teidän ja ko, teidän kollegoitenne kanssa. Uskon, että kahden vuoden odotuksen jälkeen tulemme viemään tämän tehtävän loppuun. Kiitos. Kiitos kollega Tosinovski. Palitsitte sitten. Aisha Germaa Pirmininkiä. E, taip Puheenjohtaja. Tässä tilaisuudessa haluan myös toivottaa ministerin omalta puoleltani tervetulleeksi ministeri Sinkavicin. Olen tuntenut hänet useamman vuoden ajan ja olen varma, että hän on pätevä ja kokenut kollega, joka tietää hyvinkin ja tuntee hyvinkin näitä aloja, sektoreita, olen varma, että kautsi tulee olemaan näissä asioissa varsin onnistunut. Digitaalinen agenda on vain pieni osa kaikesta työsarasta tässä meidän valiokunnassamme ja pieni osa, kun puhutaan koko vastuualueestamme. Kollegani De Castillo puhui hyvin laajasti ongelmista ja asioista, jotka liittyvät digitaalisen agendaan. Enkä nyt halua toistaa, mitä hän sanoi, mutta se, mitä minä haluaisin sanoa, on, että Liettua pyrkii vahvistamaan markkinoita elektronisten palveluiden osalta ja pyrkii rohkaisemaan lisäkehitystä. Ja paljon, moni, riittää, moni riippuu tästä elektronisesta allekirjoituksesta. Tuloksiin ei ole vielä päästy kaikissa maissa, siksi haluaisinkin kysyä teiltä, mitä vaiheita aiotte tässä äh, suhteessa kaavailla. Toivotan teille paljon menestystä koko ryhmällenne ja toivottavasti onnistutte pääsemään tuloksiin. Kiitos. Ketäs Kiitos Valtsiitti, jos ja Proodi pyydän. Kiitos ministeri. Ähm, Kiitos ministeri, että tulitte tänne. On erittäin tärkeää, että te tulitte tänne, koska se osoittaa, miten tärkeitä kuljetus ja viestintä ovat. Erityisesti painettaisin turvallisuuskysymysten merkitystä ja viestinnän turvallisuutta, koska ne ovat erityisesti uhanalaisia. sekä kyberturvallisuuden kannalta ja viestintä tiedustelun kannalta. Ja myös koska, koska on teknisesti mahdollista seurata viestintää edistyneemmilläkin keinoilla. Ja meidän täytyy Euroopan politiikassa seurata näitä kehityskulkuja ottaa ne huomioon ja painottaisin. Meidän tietokoneessamme on prosessoreita, jotka voivat reagoida johonkin avainsanoihin. Ja silloin, kun avainsana esiintyy, sisältöä välitetään – Sitten tiedustelun vakoilusivulle. Tämä horsottaa minua erityisesti. Ja meidän täytyy seurata jatkuvasti tätä. Meidän täytyy taata turvallisuus. On muitakin alueita, asioita, jotka jotka muodostavat viestinnälle. Ajatellaan erityisesti satelliitteja ja, ja viestintäsatelliitteja, joiden riskit ovat erityisen suuret. Äh, ja aurinkomyrskyt ovat toinen riski. Me tarvitsemme erityistoimia näitä riskejä varten ja toivon, että ministeri toimisi asianajajana, edistäisi näiden asioiden mukaan saamista tutkimusohjelmiin. Koska nyt me puhumme aidosti eurooppalaisesta infrastruktuurista ja olisi asianmukaista, että ongelmiin tartutaan myös Euroopan tasolla. ja että rahoituskin olisi sen vuoksi eurooppalaista. Olen ihan varma, että tällainen infrastruktuuri maksaisi itsensä. Ei pitäisi huolestua kustannuksista. Erityisesti talouskriisin aikana tällaisiin infrastruktuuriin pitääkin investoida. Kollega. Kiitos kollega Prodille. Puheenvuoropyyntöjä ei ole enempää, joten annan puheenvuoron ministerille pyydän. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin hyvilläni kuullessani hyvinkin erikoistuneita mielipiteitä tämän valiokunnan jäsenten suusta televiestinnän alalla. Ja haluaisinkin mainita Rova Piladi Castillo, joka hyvin laajalti esitteli näitä asioita ja joita valiokunta on käsitellyt. Ja tiedän, että olette hyvin pätevä näissä kysymyksissä. Mainitsitte Liettuahan tulee johtamaan neuvosto nyt neljä ja puoli kuukautta, koska kesän aikana me kaikki haluamme pitää pientä taukoa, varsinkin, parlamentti, varsinkin Euroopan parlamentin jäsenet. Te puhuitte luottamuksesta ja uskosta televiestintään. Te puhuitte elektronisista allekirjoituksista ja kyberturvallisuudesta Tämähän on myös meidän agendallamme. Me haluamme keskustella asioista teidän kanssanne ja kaikkien jäsenvaltioiden kanssa. Herra Pesunovski puhui yhdestä hyvinkin tärkeästä asiasta, että me kaikki tiedämme, että Eurooppa-neuvosto päätti vähentää tai leikata televiestintäbudjettia 9,8 miljardista eurosta alaspäin, mutta kuitenkin suuntaviivat televiestinnässä ovat edelleenkin merkittävä potentiaali uusien työpaikkojen luomiseksi ja talouden elvyttämiseksi. Ja tämähän on digitaalisen agendan yksi painopistealue. Jotta voitaisiin varmistaa suuntaviivojen täytäntöönpano. Meidän täytyy keskustella yhdessä ja toivommekin, että lokakuussa puheenjohtajakautemme aikana me pääsisimme lopulliseen päätökseen. Herra Bocitis otti esille hyvin mielenkiintoisen asian, joka koskee sisämarkkinoiden kehitystä ja elektronisen allekirjoituksen käyttöä ja meidän toimijamme puheenjohtajakautumme aikana. Tämä ehdotus on varsin monimutkainen, mutta Liettualle puheenjohtajamaana se on yksi prioriteetti. Me jatkamme työtä, jonka Irlanti aloitti puheenjohtajakaudellaan ja yritämme säätää jäsenvaltioiden kantoja ja pyrimme määrittelemään neuvostolle kannan. Me olemme valmiita rakentavaan yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa, jotta voisimme päästä eteenpäin tässä asiassa mahdollisimman pikaisesti. Me pidämme hyvänä sitä seikkaa, että teidän valiokuntanne aikoo paneutua tähän asiaan syksyn mittaan. Kiitän kollegoita tästä näistä miellyttävistä sanoista, joita suuntaisitte minua kohtaan. Ja nyt vastaisin sitten herra Brodin kysymyksiin. Hän puhui turvallisuudesta, kyberturvallisuudesta. Tämä asia on kovin tärkeä. Meidän pitää tehdä kaikki, miltä voisimme vähentää uhkia elektronisella saralla, jotta voisimme kohentaa uskoa ja luottamusta ja elektronisen viestinnän luotettavuutta. Me pyrimme eteenpäin televiestinnän eh, verkostoja koskevissa suuntaviivoissa ja muissakin asioissa. Ja toivomme päästä, pääsemme eteenpäin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tätä kovasti puheenvuorostanne. Kiitämme teitä tästä ensimmäistä tapaamisesta, joka on antanut meille erityisesti mahdollisuuden tutustua teihin ja ymmärtämään sitä työtä, jota aiotte edistää näiden kuuden kuukauden aikana, jota teemme yhdessä. Teemme yhdessä työtä. Ja varmasti meillä on ajan myötä vielä työskennellä yhdessä ja voitte työskennellä yksittäisten kollegoiden kanssa ohjelman teemasta. Kiitoksia ministeri. Thank you. Thank you. Bene, ora abbiamo un 20 minuti. Meillä on 20 minuuttia aikaa. itsellemme ja kymmeneltä, kymmeneltä täsmälleen sitten aloitetaan uudestaan. Bene, buongiorno. Proviamo. Hyvää päivää. Tarkistetaanpa äänestyskoneiden toiminta, korttien toiminta. Äänestetään. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hetkinen. Selvä. Kaksi EPPn edustajaa liikaa. Otan omani pois. Ja siinä on nyt. Ja sitten tarvitaan vielä yksi pois. Sitten kaikki on hyvin. Aloitetaan äänestykset. Ensimmäinen äänestys on merkkismietintää. Tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaanpa koneellisesti. Vielä kaksi EPPn edustajaa liikaa. Vielä yksi. Loistavaa. 26 puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. Turmes puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Mm. Stiamo votando l'emendamento 16. Oletteko 16 äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 26, 7 vastaan, hylä, kompromissi 3 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 23 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, kompromissi 4 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 28 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5. Tarkistetaan 28, pyydän. 28. H. Kiusa. Ancora un pepe. Vieläkin yksi kansanpuolueen edustaja liikaa. Un PP deve togliere la scheda. Yhden täytyy luopua. Selvä. 46 puolesta, 4 vastaan hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 toinen osa puolesta. Vastaan. Tehjää. Hylätty. Mutta tarkistetaanpa. 35 vielä. Seconda parte. Chiuso. Toinen osa. Onko päättynyt? 24 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nel... Anteeksi. 43 tarkastetaan. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. Vielä Aina vain yksi EPP liikaa, mutta se ei muuta tilannetta. 26 puolesta 24 vastaan hyväksytty. Kompromissi 8. Anteeksi. 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Vaikuttaa hyväksytyltä. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 49. Lili. Chiusa. Pepe di troppo. Yksi EPP liikaa. Pepe di troppo. Voilà. Bene. Hyvä. 22-29 äänin hylätty. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 11. Tarkistetaan 60. Olkaa hyvä. Juusa. 28 puolesta 23 vastaan. Hyväksy työnteksi turmes. Yksi, tarki, kompromissi 11 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 65 puolesta Vastaat. tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 77. Olkaa. Pepe di troppo. Yksi EPP liikaa. Ah. Okay. Okay. 21 favore, 20. 21 puolesta, 29 vastaan hylätty. Otto. Sì. Emendamento 78. 78 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Se on maggioranza continuamente variabile. Enemmistöt vaihtelevat tänä aamuna koko ajan. En tiedä tarkistuksesta tuloksia. Okay. 23 puolesta 28 vastaan hylätty. 14 kompromissi puolesta vastaan on hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty. Mutta tarkistetaan. Pyydän anteeksi, mutta kun koko ajan enemmistö vaihtelee, niin en halua ottaa riskejä. 81. 50 a favore. 50 <laughs> puolesta. Kaunista. Kiitos. Hienoa. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 82. Chiuso. 29-21. 29-21. Siis hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. Chiusa. 24 favore, 24. 24 puolesta ja vastaan. Hylätty. Tasaäänin. Hylätty tasaääni. 21 puolesta. Va- yksi. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Votazione chiusa. Quarantanove a favore. 49 puolesta ja yksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Suullinen kysymys Rohden puolesta. Hetki. Raporter Rode. Rode puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja Rode päätöslauselma kompromissi yksi puolesta Vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuun äänestys elektronisesti. Votazione finale su Rode. Votazione... äänestys Rodesta äänestys on alkanut. Un PP di troppo. Yksi EPP liikaa. Votazione chiusa. 51. 51 puolesta onnittelut kollega Rodelle. Ja nyt Toshinovski. Tarkistus yksi puolestaan. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolestaan. Pyydän. No, tarkistus yksi kat- 21 ja 2 tarkistukset siis. Se on hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 kahdessa, ei, 31. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46. Pyydän. Tarkistaa 43, pyydän. Votazione chiusa. Ah no, Pepe di troppo. Yksi Pepe liikaa. Ancora. Bene. 30 favore, 20. 30 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. 46 puolesta. Contrari. Vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Vesi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 55 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta, vastaan tyhjää hy- hylätty. Vastaan tyhjää hyväksytty 68 puol- puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 69 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 70 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 71 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty 72 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 73 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. neljä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 76 puolesta, vastaan, tyhjä, hyvä, hylätty. 75 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 77 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viisi puolesta. Tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan. Tarkistetaan seitsemän, Olkaa hyvä. Pepi,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 20 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tar- puolesta elektronisesti. Ensimmäinen äänestys hyväksytty. Tar- yksi EPP liikaa. Bene. Äänestys on päättynyt. 43 puolesta kuusi tyhjää sitten lainsäädäntö päälle päättäisiin ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjä elektronisesti. Chiusa. Äänestys on päättynyt. 44 favore, 6 estenuto. 44 puolesta 6 tyhjää. Sitten äänestys toimi elimien välistä neuvotteluista. Äänestys alkaa. Chiusa. 50. 50 puolesta yksi tyhjää. Onnittelut kollegalle Tosanovskille. Ja sitä seuraava. Tässä abbiamo kollega Rubik. Siirrymme Rubikin mietintöön. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puu, ja tässä on suullinen tarkastus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42. 42. Puolesta Ja kysymys on tarkistuksesta 42 Butikoferilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää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 hyväksytty 66 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 78 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 49 puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Onnittelut kollega Rybichille erinomaista työtä. Allora abbiamo una questione orale sull'area europea della ricerca. Votazione. Nyt suullinen kysymys Euroopan tutkimusalueesta. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 59 puolesta nolla nolla muihin sarakkeisiin onnittelut. Kiitos. Passiamo. Siirtykäämme. Ja äänestykset ovat loppuneet. Onnittelut. Ei syyskuuhun asti sitten muuta. Kiitos yhteistyötä. Anteeksi tästä ensimmäisestä osasta, joka oli vähän monimutkainen. Ja nyt kolme minuuttia, jotta ihmiset voivat poistua täältä, jotta voisimme jatkaa sitten töitä hiljallisuudessa. Ne, jotka eivät halua jatkaa töitä kanssamme, pyydämme teitä lähtemään salista.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 Allora iniziamo, proseguiamo. Jatketaanpa töitä. Annetaan puheenvuoro kollega Bytikofferille Euroopan uudelleen teollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi pyydän kollega Bytikoffer. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen ennen kaikkea iloinen siitä, että kuulisin teidän kannanottojanne ja siksi aion rajata oman alustukseni lyhyeksi, lyhyeksi. Ja minun korteni tähän keskustelukekoon on jo kirjallisesti teille saatettu tiedoksi. Kuitenkin heti aluksi kyllä kerran tunnustan, että tähän on sisällytetty jo aika paljon sitä, mitä te olette alustavissa keskusteluissa esittäneet ajatuksina. Tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin ei tämä, ei tämä kaikki oli minun humuksestani ole kasvanut, vaan tässä olen yrittänyt myös heijastella sitä, mitä minulla on monissa keskusteluissa esitetty, ja siitä minä kiitän teitä kaikkia. Tämä mietintön jaottelu on pääosin komission tiedonannon mukainen. Sehän tuli viime lokakuussa. Aloitan eräillä periaatteellisilla tavoitteilla ja periaatteilla Euroopan teollisuus, eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta tässä ehdotuksessani tuen sekä sitä merkitystä, jota komissio on antanut eurooppalaiselle teollisuuspolitiikalle. Minä painotan eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, eikä pelkästään teollisuuspolitiikkaa Euroopassa ehkä se olette, sen olette todenneetkin varmasti neuvoston päätelmissä, joka hyväks, jotka hyväksyttiin kesäkuussa, on kysymys. Siellä puhutaan teollisuuspolitiikasta Euroopassa, mutta minusta meidän pitäisi tietoisesti puhua, niin kuin komissiokin on ehdottanut, että menisimme askeleen eteenpäin ja puhuisimme eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta yhteisesti. Ja minun nähdäkseni tämä ero on siinä, että saataisiin yhteinen määritelmä tavoitteista ja peruskäsityksistä. Tärkeää minusta on tässä, että ainakin keskustelussa havaitsin varsin laajan konsensuksen siitä, että Euroopan teollisuuden vahvistaminen on yhteinen tavoite. Tärkeää minusta on myös todeta, että niin kuin komission konseptissa lähdettiin siitä, että saataisiin horisontaali politi- poliittinen konsepti, eikä mikään tällainen pilarointi teollisuuspolitiikassa, niin kuin aikaisemmin on tehty ehkäpä, jossa yksittäiset sektorit olivat niin kuin omia kokonaisuuksiaan, vaan tässä pyrittäisiin horisontaalisia lähestymistapaa, joka yleisesti puhuu niistä yleisistä ehdoista, edellytyksistä, mitä tarvitaan ja mitä pitäisi muuttaa, jotta saataisiin tehollista ja vaikuttavaa teollisuuspolitiikkaa. Kolmanneksi puutun myös, otan, otan huomioon myös sen, mitä komissio puhuu kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen välisestä yhteydestä. Ja minä otan sen eksplisiittisesti esille silloin, kun puhun teollisuuden renessanssista kestävää Eurooppaa varten. Tässä on se on hyvin tärkeä painotus myös innovointiin, tehokkuuteen ja kestävään teknologiaan tai teknologisiin offensiiviin. Toinen painotus on sisäis- sisämarkkinoiden vahvistamisessa. Tämähän on tehtävä, joka ei liity pelkästään tähän teollisuuspoliittiseen mietintöön, vaan se on meidän edessämme tuon tuostakin, nimittäin se, että vahvistettaisiin sisämarkkinoita, sen pitää olla perustavaltoinen tavoite, koska ilman yhteismarkkinoiden vahvistamista emme pysty pääsemään oikeisiin teollisuuspoliittisiin tavoitteisiin. Se ei ole mahdollista ilman äh, kohtuullista äh, makrotalouden äh, kehystä. <clears throat> Erityistä merkitystä minun mietinnössäni panen kahteen näkökohtaan, jotka olivat esille, olivat esille keskusteluissa, koska erityisesti keskisuuret yritykset pitävät tätä hyvin tärkeänä. Se tarkoittaa sitä, että että saadaan luotettava rahoitus. Tässähän on erilaisia asetelmia eri jäsenvaltioissa, mutta erityisesti PK-yritykset ovat jatkuvasti paineen alla. Ja tässä tehdään eräitä lisäehdotuksia siitä, miten tällainen rahoitus luotettavasti voitaisiin luoda ja yhtä tärkeää tai merkityksellinen on ä, ammattitaidossa ja inhimillisessä pääomassa. Ja tämähän oikeastaan liittyy niihin keskusteluihin, joita, joiden lähtökohtana oli tämän komission tiedonanto. Ja lopuksi olen vielä lisännyt kaksi pientä lukua, jotka vielä tekevät tällaisia erityispainotuksia. Vaikkakin tässä on vain kolmesta kappaleesta kysymys, niin on kysymys resursseista ja energiasta. Ja vaikkakaan sitä nyt ei eksplisiittisesti komission tiedonannossa noin painopisteenomaisesti sanottu, niin ilman tätä sektoria teollisuuspolitiikasta ei voida hyvin keskustella. Ja lopuksi sitten olisi varmasti tärkeää, että otetaan eri erityinen, erity, erityisesti se asia esille, millä tavalla eteläiset yhteisön jäsenmaat saisivat kehitettyä teollisuuden renesanssia. Ja tähän tässä keskitytään tässä viimeisessä osiossa tässä mietinnössä. Niin kiitän kollegoitan keskusteluista ja odotan jännityksellä tulevaa keskustelua. Grazie. La parola. Kiitokset. Merci beaucoup. Euh. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää ensiksi tästä työstä. Ja ennen kaikkea uskon, että meidän pitää sijoittaa oikein tämä tehtävä. Tässä asiassa komissio ei ole pyytänyt miltä lausuntoa vaan itse halusimme asiaa tarkistella. Tämä on hyvä asia. Komission tiedonanto on hyvä lähtökohta kyllä, mutta se on aika rajallinen sellainen. Aivan liian usein komissio rajoittautuu pelkästään vain toistamaan jotakin, pohtimaan joitakin seikkoja, mutta ei millään lailla jatkuvalla tavalla ota kantaa. Nyt tietysti teollisuus on kriisissä ja tarvitaan innovatiivisia tärkeitä toimia sen auttamiseksi. Sen takia meidän täytyisikin nyt tässä löytää parhaat ratkaisut. Ja se onkin tavoitteenamme, että meistä tulee sellainen aloitteen tekijä, jotta teollisuus jälleen saisi kilpailukykynsä takaisin ja voisi luoda kasvua ja työllisyyttä. Tämä on tarpeen. Puhutaan vihreämmästä teollisuudesta, mutta tässä varoituksen sana on paikallaan. Ei pidä sortua idealismiin eikä spekulointiin eikä sellaiseen mietintään, että vihreä teollisuus toisi saman tien satoja tuhansia työpaikkoja. Ja nyt ei pidä lähteä väärästä, väärästä päästä tätä asiaa ratkomaan. Pitää ottaa huomioon realiteetit. Tietysti ilmaston ja ympäristön haastekysymykset otettava huomioon, mutta on muistettava myöskin, että kansalaiset eivät hyväksy sitä ja ymmärrä sitä, että jos talo romahtaa, niin ettei sen perustuksella tätä ensiksi kuntoon. Tarvitaan sellaisia tuotannon välineitä, joilla voimme vastata näihin haasteisiin. Ja haasteita onkin monia, niin raskaalla teollisuudella, erityisesti ylituotanto on yksi niistä, kun vaan myöskin korkean teknologian teknologialla maailmalla, jonne kilpailu on tärkeä haaste tällä saralla on ihan totta, että kukaan ei varmasti voi kiistää sitä, että meidän teollisuutemme äh, tietotaito on kaikkein perinteisintä, mutta nyt, mutta nyt se on katoamassa näiden äh, kasvavien mahtien äh, tieltä ja kilpailu on todella, todella tiukkaa. Emme ole tähän valmistautuneita ja meidän täytyy todella nyt toimia, jos haluamme jäädä henkiin. Aivan Euroopan unionin sisällä tarvitaan lisää toimia, koska täälläkin valtiot kilpailevat keskenään jopa tuhoisella tavalla eri teollisuuden aloilla, vaikka kuitenkin kaikkien edun nimistä olisi tehdä yhteistyötä ja lähentyä. Itse asiassa energian hinta, Sama myöskin vaihtokustannukset ja monet muut kysymykset vaikuttavat. Ja nyt kun aasialaiset ja amerikkalaiset suojelevat omia markkinoitaan, Eurooppa kärsii entistä enemmän. Tuloksena on se, että eurooppalaiset teollisuuden alat menettävät voimiaan jotkut eivät äh, kenties äh, ole ollenkaan halukkaita äh, saada Eurooppaa takaisin jaloille, mutta tarvitaan lisää pragmaattisuutta ja lisää johdonmukaisuutta. Ja, euro, ja aivan maailman tasolla meidän täytyy oma äänemme saada esille. Olemme joko kumppaneita tai olemme kilpailijoita, mutta molempia emme voi olla samanaikaisesti. Jos olemme kumppaneita, niin silloin meidän pitää päästä äh, eron rajoista, niin että Euroopan puhuu yhdellä äänellä teollisuuskysymyksissä, koska onnistuminen ei pelkästään tapahdu kansallisella tasolla, vaan kansainvälisellä tasolla. Olen samaa mieltä innovaatiosta esittelijän kanssa. Se on saatava todella keskiöön tässä asiassa, sillä korkea tason teknologia on ainoa Euroopan kilpailukykyvaltti mutta meillä on myöskin haittoja, meillä on erinomaista tietotaitoa, mutta emme kuitenkaan tee sitä tiettäväksi. Emme millään lailla pysty auttamaan todella eh, suunnittelussa ja markkinoille viennissä yrityksiä. Kysymys on usein pienistä yrityksistä eh, mutta ne eivät tiedä, mistä ne voisivat pyytää apua. Aivan liian usein ministeriöt eivät vastaa heidän kyselyihinsä riittävällä tavalla. Ja monet hankkeet eivät siis pääsekään maaliinsa ja tässä Amerikka ja Aasia vie voiton. Meidän pitää tulla innovaation saralla maailman johtajiksi. Meidän täytyy paremmin auttaa, kanalisoida ja rahoittaa innovaatiohankkeita. Ja on myöskin näitä teollisia tekijänoikeuksia paremmin ja myöskin liikesalaisuuksia pyrittävä suojelemaan – eikä ole pakko julkaista kaikkia tutkimuksen tuloksia, joita Eurooppa on osa rahoittanut, kuten komissio on halunnut. Mielestäni tämä on aivan käsittämätön vaatimus. Meidän pitäisi ottaa huomioon sellaiset toimet, jotka toimivat muualla, vaikkapa tällaiset klusterit ja myöskin tietokeskittymät, tai vaikkapa se, että riskirahoitus otettaisiin todella käyttöön. Hyvin usein kysymys on pk-yrityksen osaa viedä markkinoille ja kehittää omia teknologioitansa, koska heiltä puuttuu tietotaitoa ja ähm, myöskin rahoitusta. Senpä äh, takia äh, tässä tarvitaan toimia eurooppalaisten rahastojen tasolta. Tämmöistä äh, kestämätöntä tilannetta emme voi hyväksyä. Kiitos. Bene, la parola Hyvä. Varja Gracias, presidenta. Kiitos. Otamme tämän ehdotuksen komissiolta myönteisesti vastaan, kun kysymys on Euroopan jälleen uudelleen teollistamisesta. Tämä tulee hyvään aikaan ja kiitokset herra Butikoferille myöskin hänen panoksestaan tähän lausuntoluonnokseen. Se parantaa tuota komission ehdotusta, sillä kysymyshän ei ole vain pelkästään uudelleen teollistamisen kriteereistä, vaan myös siitä, että kysymys on aivan kokonaisesta Euroopan teollisuuspolitiikasta, eikä millään lailla ongelmaa pystytä ratkaisemaan ilman horisontaalisia kriteereitä ja on puhuttava todella sellaisista aiheista, jotka ovat perustavanlaatuisia, kun kysymys on uudelleen teollistamisesta, kuten vaikkapa energia, raaka-aineet ja logistiikka ja tietysti myöskin kilpailukyky ja kestävyys liittyvät tähän. Kilpailukykyhän nyt erityisesti liittyy innovaatioihin ja ja tutkimukseen. Ja tässä pitäisi todella päästä eroon siitä, että valtiot kilpailevat keskenään. Parempi olisi pyrkiä puhumaan myöskin vaikkapa tutkintojen vastavuorosta tunnustamisesta ja tällaisesta toimista, koska kaikki tällaiset toimet ovat poliittisia, mutta niihin täytyy tietysti liittyä myöskin nämä, sitoa nämä rahoituskysymykset. Kysymys on tässä nyt todella mietinnöstä, joka voi vastata kriisiin ja työttömyyteen. Tällä hetkellä komissio ei ole oikein esitellyt mitään toimia, koska ongelmahan on juuri siinä, että tällä hetkellä meidän pitäisi valmistella toimia tulevaisuutta varten. Odotamme poliittisia toimia, jotka heti paikalla voisivat parantaa tilannetta ja teemmekin tältä pohjin tarkistuksia, jotta lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä asiat paranisivat. Kiitokset kuitenkin esittelijä tässä, esittelijälle tässä vaiheessa hänen esityksestään. Kollega Johnson, prego. Johnson. Tack så mycket för möjligheten. Kiitos mahdollisuudesta esittää näkemyksiä tästä mietinnöstä olen samaa mieltä, että on arvokasta, että komissio on tehnyt ehdotuksen tältä alueelta, joka on hyvin ajankohtainen. Ja kiittäisin myös niistä ehdotuksista, jotka ovat esittelijä mietintöehdotuksessa. Meillä on koko joukko haasteita eurooppalaisesta näkökulmasta, mitä tulee teollisuuskysymyksiin. Meidän Euroopassa on selvittävä näistä haasteista, jotta me la- me, meidän täytyy kilpailla keskenämme, stimuloida toisiamme, mutta meidän täytyy olla myös yhteistyössä. Ja tämä sama kaava pätee myös globaalimmin. On oikein asianmukaista, että me avaamme sisämarkkinat paremmin, mikä parantaa kilpailukykyä. Tämä on yksi osa, johon perehdyn. Tarkastelen mahdollisuutta tehdä, tehdä vahvi, haluaa vahvistaa sisämarkkinoita sekä näitä Euroopan maatieteellisesti jakautuneita markkinoita, mutta eurooppalaisesta yleisnäkemyksestä näkökulmasta myöskin. Kun meillä oli 400 miljoonaa Eurooppaa niin as, asukasta, niin tämähän tarjoaa hyvän foorumin vahvistaa kilpailukykyä koko maailmaa ajatellen. Meidän täytyy yhdistää markkinamme meidän tarvitsemme lisää aloitteita esimerkiksi Euroopan yhdistämisvälineestä, Connecting Europe Facilitystä, ja meidän täytyy myöskin lähentämällä infrastruktuureja energiapuolella ja kuljetuspuolella. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia. Minusta on tärkeää, mutta myös otamme myöskin sen potentiaalin, joka PK-yrityksillä on. Ja meillä täytyy olla lisää mahdollisuuksia uusiin innovaatioihin meillä täytyy olla mahdollisuuksia vahvistaa ja teollistumista niin, että pk-yritykset kasvavat. Tämä Horsti 2020 ja sen parissa tehty työ on yksi esimerkki siitä, miten me eri tavoin voimme tukea innovaatioita ja tällaisia yritysrypäitä, klustereita ja se auttaa meitä eteenpäin. Yksi oikein ajankohtainen teema, joka on mukana mietinnössä ja johon tulee tekemään lisäehdotuksia. joka ei ole kuitenkaan EUn toimivallassa. Tämä on koulutusalue. Koulutusalueella meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että alueelliset ja kansalliset koulutusjärjestelmät voivat olla paremmassa yhteistyössä. Ihan lopuksi sanoisin, että nämä lisäykset äh, mietinnössä, jotka koskevat lukuja, äh, resursseja energiaan sektorimuutokseen, niin siihen minä tulen tekemään lisäehdotuksia tässä resurssien uudelleenkäytössä. jos vain ottaa esimerkin, jos ajatellaan metsäteollisuuden tuotteita, niitä voidaan käyttää uusin tavoin. Sitähän käytetään vaihtoehtoina esimerkiksi fossiiliselle polttoaineelle, öljylle. Metsäteollisuuden jätteitä voidaan käyttää uutena resurssina, jota voidaan ottaa uuteen käyttöön. Meillä on voimavaroja Euroopassa tälle. Mutta kiitos tästä mietesehdotuksesta, luonnoksesta ja odotan yhteistyötä esittelijän kanssa, jotta voisin vahvistaa ja kehittää tätä vielä. Grazie. Kiitos. Smaskin. Dziękuję bardzo. Myślę, że zanim odpowiemy na serio na... Kiitoksia puheenjohtaja. No, vastataan teollistumisen tärkeimpiin kysymyksiin. Silloin meidän täytyy tarkastella huolellisesti niitä syitä, jotka ovat aiheuttaneet teollisuuden ongelmia teollisuuden tulevaisuudessa, tulevaisuus Euroopassa näyttää hieman epävarmalta. Teollisuustoiminta on huvennut. Ja mitä on nyt tapahtunut? Meidän täytyy vastata tähän kysymykseen ensin, koska se implikoi myös ö, ö, taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. En nyt tiedä yhtä, en nyt löydä yhtä vastausta tähän kysymykseen tässä mietinnössä vielä. Mehän puhumme uudesta, uusista säädöksistä ja, ja, ja runsaista odotuksista, ehkäpä uusista ö, et, ö, tiettyjen teollisuussektoreiden uuden tyyppistä käsittelystä, mutta tässä ei ole oikeastaan vastausta siihen kysymykseen, mitä on tapahtunut meidän teollisuudellemme tällainen akateeminen selvitys voi tarjota meille vastauksia. Tietenkin korkeat työvoiman kustannukset on yksi asia. Niitä ei voi muuttaa Euroopassa, koska se ei meistä kiinni. Ja e, Euroopan teollisuuden kilpailukyky on heikentymässä korkeiden energiahintojen takia. Me, me voisimme tehdä jotain, me voisimme saada hinnat laskemaan. Ja kolmas syy on minusta liiallinen sääntely. Teollisuus Euroopassa on aika kovassa paikassa. Sitten kun me lähdemme kohentamaan kilpailukykyä, silloin rahakin rupeaa virtaamaan. Ja silloin me voisimme vakavasti aloittaa ö, ajattelun siitä, että kuinka paljon BKTstä voidaan jyvittää innovaatioon, koska muussa tapauksessa julkisen talouden tässä tilanteessa, niin julkisen taloudellisessa tässä tilanteessa, niin emme tätä junaa kulkemaan. Ja silloinhan kuitenkin yritysten täytyy saada rahaa tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä olisi ole avain menestykseen. Me voisimme tietenkin puhua vihreästä innovatiivisesta teknologiasta, mutta meidän täytyy saada sitä varten rahaa, ja rahan puuttuminen johtuu siitä, että emme ole riittävän kilpailukykyisiä energian osalta siinä on oikeastaan samantyyppinen tilanne. Tässä keskitytään siihen, miten voidaan säästää energiaa. Totta kai se on hyvin tärkeää, mutta samalla täytyy muistaa, että millä tavalla voidaan tuottaa halpaa energiaa, millä tavalla voidaan muotoilla markkinoita, alhais, jossa on alhaisemmat energiahinnat pelkäänpä, että tämä ratkaisu ei riitä. En ole täysin samaa mieltä siitä, että tässä painotetaan Euroopan eteläosaa siellä. Euroopan eteläosassa julkinen talous on hyvin huonossa tilanteessa, mutta, mutta ensin meidän pitäisi kuroa lännen ja Keski-Euroopan välinen kuilu umpeen teollisuuspotentiaalin osalta, koska tämä potentiaali on kuitenkin valtava. Ja tämä, tätä painotusta kaipaisin tässä mietinnössä. Meillä on ongelma liiallisen sääntelyn ja korkeiden energiahintojen kohdalla, mutta me emme käytä riittävän hyvin olemassa olevia välineitä näiden ongelmien hoitamiseksi, jos me teemme vihreää taloutta, vihreää teollisuutta, niin se jää nähtäväksi, mitä siinä tapahtuu. Kiitos. kollega Lange, prego. Lange. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä Pytikoferin mietintö on tyylikäs. Siinä on hoidetaan kaksi asiaa. Yhtäältä siinä painotetaan sitä, että on kysymys eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta ja sillä tavalla puhutaan integraatiosta Euroopan tason ja jäsenvaltioiden tason välillä. Tämä on oikein ja välttämätöntä, koska muussa tapauksessa ei ole mahdollisuuksia päästä johdonmukaiseen politiikkaan. Tässä näkyy myös selvästi, että että teollistaminen eri jäsenvaltioissa on kehittynyt hyvin eri lailla ja se saadaan hallintaan vain silloin, kun, voidaan, kun toimitaan yhteisesti. Toinen ö, tyylikäs kohta on se, että Pytikoffer keskittyy eräisiin keskeisiin alueisiin. Ja hyvät kollegat, tämä on mielestäni se tärkeä, mitä meidän, mikä meidän pitää pystyä hoitamaan – mitä se auttaa, jos meillä on tota, kukkakimpullinen erilaisia hienoja vaatimuksia, ja siinä kuitenkin sitten unohdetaan samalla se oleellisin asia. Siinä mielessä tuen Pytikofferia nimenomaisesti siinä, kun hän painottaa sitä, että yksi keskeinen palikka on innovaatio tai innovatiivinen offensiivi. Ja kun lähdetään analysoimaan, mistä missä teollisuuden, teollisuuden ja talouden heikkous on, niin se on puutteellinen innovaatio. Pytikoffer viittasi kohdassa 14, että me tarvitsemme kunnollista innovaatioita. Ja tässä voitaisiin hyödyntää myös komission innovointitukea. Siellä on kuitenkin indikaattoreita, patentteja, tutkimusrahoja, innovaatioklustereita. Ja tässä nähdään huomattavia eroja Euroopan unionin eri politiikan sektoreilla. Jos katsotaan järjestöstä, niin Ruotsi on innovointipolitiikasta ihan kärjessä ja muut maat ovat sitten aivan alhaalla. Tämä on se, missä me voisimme vahvistaa globaalia kilpailukykyämme. Kysymys sisämarkkinoista, kyllä, siinä on, on vähän parannettavaa. Voisin kuvitella, että että kun ajatellaan kohtaa 32-34, jossa puhutaan kauppastrategiasta, se voitaisiin muotoilla tiukemmin. Ja, äh, ja kun ajatellaan komission mandaattia tulevia neuvotteluita varten, niin siinä teollisuusstrategiaa voitaisiin painottaa enemmän. Ja tähän liittyy myös kysymys investoinneista ja niin ikään eurooppalaisten yritysten suhtautumisesta muissa maissa. Jos me hoidamme taloutemme kunnolla täällä Euroopassa, niin sitten pitäisi ottaa huomioon myös eurooppalaisten yritysten dumppaus muissa maissa. Mutta vielä minuutti. Kysymys resurssitehokkuudesta on tärkeä asia, koska kustannusrakenteessamme Euroopan teollisuus on alle 20 prosentin tason, tasolla e, palkkakustannuksessa, mutta 40 prosentin tasolla energiakustannuksissa. Tässä täytyy löytyä säästöpaikkoja eli kohdat 57-59, mutta voisi myös kuvitella, että komissiokin voisi kantaa enemmän vastuuta, koska me tarvitsemme vakaat puitteet energiatehokkuuden, energiatehokkuusdirektiivin täytäntöönpanoa, suuntaviivat uusiutuvasta energiasta, kysymys kapasiteettimarkkinoista. Jos komissio esittää, että me haluamme vahvempaa teollistumista, niin silloin täytyy löytyä myös konkreettisia toimenpiteitä resurssitehokkuudessa ja energiatehokkuudessa. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitos. Menin. Emin. Pouvoir dire enfin. Kiitos. Vihdoinkin toivon, että voitaisiin sanoa, että vihdoin puhutaan uudelleen teollistumisesta. Vihdoin puhutaan oleellisesta asiasta mantereemme tulaisuutta ajatellen, mutta kun katsotaan taaksepäin EU-toimielinten töitä, niin en ole ollenkaan helpottunut enkä luottavainen. Ensimmäinen muistio asiasta on vuodelta 70 sitten 90-luvulla komissio totesi, että vain kilpailukykyinen teollisuus voi mahdollistaa EUn pysymisen muun maailman vauhdissa. Ja kaikkia muitakin päätöslauselmia ja valkoisia kirjoja ja tiedonantoja on saatu vuosien kuluessa vaikka kuinka paljon kaikenlaisia asioja on asiasta, tai papereita on asiasta laadittu, mutta voidaan kuitenkin todeta, että tuotannollinen koneistomme vähenee ja pyritään vain nopeisiin voittoihin. Jatkuvia irtisanomisia tulee, ihmisiä halverataan tällä tavalla, eikä heidän kollektiivisen oikeuksia otetaan huomioon tällä tavalla olemme siis menettäneet jalan sijaa tuotantoa siirretään jatkuvasti muihin maihin ja muut maat menevät meitä ohi. Miten nyt voi olla, että huolimatta kaikesta tästä olemme näin huonossa tilanteessa Euroopan unionin teollisuudessa? Vastaus on yksinkertainen. Kaikki tähän mennessä tehdyt toimet ovat pohjanneet siihen, että vaikka kaikkia on haluttu tehdä, niin selkeä ajatus kuitenkin on se, että sokeasti uskotaan markkinoihin ja sen mekanismeihin. Vuosien saatossa kuitenkin aset ovat muuttuneet, mutta logiikka kuitenkin on sama. Markkinalogiikka on ylitse vuotava edelleen. Ja komissio on täällä jopa sanonut meille aivan samoin. Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat kollegat, siis teollisuuden työntekijät ovat odottaneet aivan liian kauan tuo, teo, tuotannon elpymistä ja nyt on muutettava radikalla tavalla tätä logiikkaa. Ja meidän ei pidä nyt päästä tätä asiaa käsistämme. Nyt kompassit on uudelleen asetettava ja meidän on todella pyrittävä sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kehittämään näitä teollisuuden aloja. Infrastruktuurit ovat jo olemassa meidän ei pelätä sanoa, että on olemassa myöskin dumpausta ja polkumyyntiä, siitä on päästävä eroon, eikä myöskään kansallistamis- ja suunnittelusanoista pidä pelästyä vaan on hyvin tärkeää, että kaikki pääsevät mukaan, sillä kokemusta ja osaamista löytyy. Euroopan täytyy nyt todella toimia laajemmin. Emme saa pelkästään vain antaa osakkeenomistajien ja eläkerahastojen sanella meille, kuinka ihmisiä irti sanotaan yrityksistä, jotka kuitenkin ovat täysin tuottavia. Grazie. La parola collega Jordan, prego. Jordan. Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin painottaa sitä, että todella pidän siitä. Esittelijä keskittyy teollisuuspolitiikkaan. Me toimme kaikkia toimia, jotka parantavat teollisuuden kilpailukykyä, sisämarkkinat, tietotutkimus, innovointi, rahoitus ja niin poispäin. On myös tärkeää, että ja sektoreilla, joilla me työskentelemme, keskitymme tehokkaisiin teknologioihin. Uskon, että meidän on oltava myös realistisia. Jos tätä meillä on poliittiset toiveemme, ja sitten joudumme kohtaamaan todellisuuden. Me haluamme kaikki parempia ympäristöstandardeja, että ne eivät välttämättä luo enempää työpaikkoja. Niillä keinoilla me emme työpaikkoja yksin luo. Meidän täytyy keskittyä siihen, mikä työpaikkoja luo. Meidän täytyy priorisoida, koska poliittinen toiveajattelu ei riitä. Um, jasna, ja, bolj Bolenosta ona enostavna uh, Meidän politiikkamme täytyy olla selkeää, yksinkertaista, robustia relevanttia. Me keskitymme liikaa hallintaan ja emme tarpeeksi tavoitteiden saavuttamiseen. Painottaa sitä meidän teollisuutemme on osa globaalia ympäristöä. Emme ole itseriittoinen yksikkö Euroopassa. Meidän täytyy ajatella sosiaalisia ja ympäristöstandardeja ulkomailla. Jos kulut ovat liian isoja, kilpailukyky saattaa heiketä. Ja täytyy olla hyvää ympäristö- ja teollisuusdiplomatia, hyvät suhteet ulkomaailman kanssa, kaupassa, raaka-aineissa ja henkisen teollisen omaisuuden suojelussa. Euroopassa ei pidä pyrkiä ainoastaan huipputeollisuuteen. Meidän täytyy ajatella koko kirjoa. Meidän täytyy diversifioida. Se johtaa kasvuun. Rolle. Frau puheenjohtaja, hyvät kollegat, Ensinnäkin tämä on kiinnostava mietintö. Ja on hyvä, että me käsittelemme tätä ja tuen tätä tavoitteen asettelua, jossa sanotaan, että, että Euroopassa politiikassa täytyy teollisuus löytää uudelleen. Tässä on valtavat tarpeet. Meillä on eurooppalaisessa politiikassa tämä asia on jäänyt liian pitkä, pitkäksi ajaksi unholaan. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että esimerkiksi siitä syystä sisämarkkina ja innovaatio otetaan hyvin vahvasti käsittelyn keskiöön. Minulla ei mitään ongelmia tämän kanssa. Näen tilanteen aivan samalla tavalla. Ja tämä, tästä tulevaisuus teollisuudessa kasvaa, mutta minä kaipaan sitten semmoista vahinkaa, kun puhutaan innovaatioista ja sisämarkkinoista, niin me tarvitsemme vähän kriittisemmän, rehellisemmän äh, tarkastelun menneisyyteen – niin kuin täällä sanottiin, että mistä nämä ongelmat oikeastaan syntyvät ja miksi eurooppalaisessa, Euroopan teollisuudessa on ongelmia. Tämä liittyy siihen, että täällä politiikasta viime vuosina ja vahvasti olemme askarrelleet sen kanssa, että, että ei toimita positiivisella tavalla, eikä jätetä teollisuutta rauhaan, niin kuin jo er, täällä on sanottu, vaan pikemminkin päinvastoin on te, paljon säädöksiä ja ajatuksia, jossa, jossa jarrutetaan teollisuuden kehitystä. Se on minusta tällaiseen mietintöön kuuluu myös selkeä arvio siitä, että millä tavalla jatkamme. Jatkammeko edelleenkin säädöksillä ja, ja missä mitassa. Ainahan sääntöjä tulee, se on selvä, mutta missä mitassa haluamme edelleenkin kuormittaa teollisuutta, vai, vai syntyykö nyt sellainen vaihe, jossa me Euroopassa sanomme, että me haluamme jättää, antaa teollisuuden ilmaa hengittää ja kehittyä ja täm, tällaista, tämä kohta ei ole minusta kiva, missä monessa paikassa sanotaan, että, että teollisuuden kehitys, hyvä teollisuuden kehitys on vihreää. Mihin tavalla pääsemme siihen, että miten niin voidaan sanoa, että se on hyvää? Miksi emme kuvaa yksinkertaisesti, mikä on oikein, mikä väärin, mikä on myönteistä mikä, ja miss, millä tavalla teollisuus joutuu kehittymään. Tässä minä epäilen. Tämä on niin punainen lanka tässä koko mietinnössä. Se näkyy tässä tulee taas väkisinkin lisää säännöksiä. Siksi haluaisin vielä tästä keskustella enemmän. Tämä täytyy tehdä toisinpäin, että vähemmän ei yksipuolisia toteamuksia. Ja myös täytyy, täytyy myös katsoa nykyistä tilannetta. Ei ole kysymys pelkästään tuo uudesta ja tulevaisuuden teollisuudesta, vaan on kysymys myös siitä, millä tavalla nykyinen teollisuus pysyy pystyssä ja millä tavalla se pystyy kehittymään. Sekin kannattaa että millä tavalla, sehän vahvistaisi kuitenkin Euroopan taloutta. Ja tämä koskee niin sanottuja vanhoja teollisuuden aloja, jotka kuitenkin työllistävät paljon ihmisiä, ja jos ne jätetään silleen, se on minusta virhe. On kysymys myös siitä, että, että vahvistamme meidän vahvuuksiamme ja kehitetään uusia vahvuuksia ja kehitetään näistä vahvuuksista uusia juttuja. Mutta sitä ei voida tehdä sisällöllisesti, yksipuolisesti. Ja siinä kohdin minä haluaisin kritisoida. Tämä näkyy punaisena lankana koko mietinnössä, mutta periaatteessa kyllä teollisuudella, myös tavoitteen asettelut teollisuudelle, mihin halutaan, ja myös sisämarkkinoiden innovoinnin kehittäminen, mutta muilta osin haluaisin vielä muutaman oikaisun tähän mietintöön. Kiitos. Grazie, kollega Roy. Kiitos, Roy. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, przemysł to... Kiitos, puheenjohtaja. Kun teollisuudesta puhuu, puhuu aineellisesta tuotannosta ja esineistä, ja täytyy muistaa, että meidän täytyy olla kilpailukykyisiä. Ja on jotain tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen energiahinta, raaka-aineiden hintaan. Kolmanneksi työn organisointi. Nämä ovat kolme kilpailukykytekijää. Ja kun asiaa globaalisti tarkastelemme, ymmärrämme, että Eurooppa laahaa perässä. Se on vähemmän kilpailukykyinen kuin kumppaninsa. Energia on kaksi-kolme kertaa niin kallista kuin Yhdysvalloista. Raaka-aineita joko puuttuu, kun niitä on käytetty liikaa, hän ovat kalliita. Ja Saksaa lukuun ottamatta työn organisointi jättää paljon toivottavaksi. Mitä me voimme tehdä Euroopan kilpailukyvyn kehittämiseksi? Näitä teollisuus voisi kehittyä. Ja sitten, mitä tee vaarana on teollisuuden ulkomaille siirtyminen ja muualle siirtyminen vielä enemmän. Teollisuuden suhteen meillä on paljon suuryrityksiä, monikansallisia, jotka pakenevat veroa paratiiseihin Ja usein nuo yritykset asettavat omat sääntönsä niissä maissa, jotka toimivat. Ja siksi tiettyjä teollisuuden haaroja kehittää, koska se suosi sopinnalle isolle yrityksille. Sitten PK-yrityksiä, jotka toimivat alueellisesti, niin ne voisivat kehittää paremmin, jos sitä varten olisi parempi ympäristö. Voisivat työllistää alueellisesti, paikallisesti, hyödyntää paikallisia raaka-aineita ja kehittää teollisuutta, joka vastaa alueen tarpeita miten voimme elvyttää teollisuutta. Voimme toistaa sen, mitä aikaisemmin olemme tehneet. olemme tehneet sen kansallisella tasolla. Voimme pyrkiä omavaraisuuteen. Ja esittelijä näkee selkeästi, että meidän pikemminkin pitäisi pikemminkin harjoittaa eurooppalaista politiikkaa, mutta kysymys onkin sitten mitä on tehtävä, mitä voimme muokata Euroopan teollisuuspolitiikkaa ja olemme perimmäisten kysymysten äärellä. Olemme Euroopan teollisuuden kannalta erittäin vaikeassa hetkessä tilanteessa. Meidän täytyy suojella sitä, muuten teollisuus kutistuu ja katoaa kokonaan. Meillä ei ole ihmisiä, jotka voisivat teollisuudessa työskennellä. Ehkä vaan pitäisi ajatella tariffipolitiikkaa. Me vapaakauppasopimuksen sitä Yhdysvaltojen kanssa, mutta toisaalta me tiedämme, että me olemme heikossa asemassa ja meitä vakoillaan. Tämä on paradoksi. Sillä meidän on ajateltava myös alueellista koimaa raaka-aineita alueista ja ihmisiä. Grazie. Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn eh, complimenten aan collega Butikover voor het per... Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Ensinnäkin onnittelen kollega Butikoveria tämän tärkeän aiheen käsittelystä, varsinkin nyt kriisiaikoina. Ja kiitän myös kollega Langea, joka on käsitellyt näitä asioita pitkään. Toteaisin, että in, puhutaan innovaatiohyökkäyksestä. Nyt kun puhutaan innovaatiounionista, niin voimme todeta, että joka kerta innovaation kohdalla ajatellaan sitä, että panostetaan high-techiin, huipputeknologiaan ja uusiin tuotteisiin, mutta eihän innovaatio tällä tavalla toimi. Mietinnössä on todettu, että virheitä on tehty ja prosessi-innovaatioita, että jolla tuotetaan uusia tuotteita, se voi johtaa tuloksiin. Ja sitten liiketoimintamalli, millä tavalla tuote saadaan markkinoilla. On tärkeää, että tässä saadaan sellainen tuote, joka saa hyvin markkinoilla. Tietenkin voi olla, voi, voi, tuote, tuotanto voi olla hyvä, mutta yritys on heikko. Me tarvitsemme uusia ajattelutapoja. Millä tavalla saadaan tuotetta markkinoitua? Meidän täytyy osoittaa rohkeutta. Ja tässä näkyy, tämä näkyy tendenssissä Horizon 2020. Me, me tarvitsemme teknologista läpimurtoa, mutta liiketoimintamalli on, malli on aivan yhtä tärkeä. Tämä on tärkeä asia. Meillä on erilaisia mahdollisuuksia, erilaisia keinoja, mutta ne eivät kaikki johda tuloksiin kuten verotus ja sisämarkkinoiden esteitä täytyy purkaa. Meillä on edelleenkin paljon esteitä äh, jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin on kysymys kansallisesta toimivallasta. Koulutus on tärkeää. Meidän täytyy löytää yhteys koulutuksen ja työmarkkinoiden välillä. Me tarvitsemme hyvin koulutettuja ammattilaisia, myös äh, käsityön taitajia, ja tähän tarvitaan myös alueellista ohjausta. Tämä on todellakin sellainen asia, joka täytyy kytkeä innovaatioon ja teollisuuteen. Investoinnit pk-yrityksiin. Tämä on tietenkin useimmiten tällaisia pienyrityksiä, tai kuitenkin innovaatioita tulee suurista yrityksistä. Tässä täytyy löytää monialaistumista – täytyy panostaa eteläiseen Eurooppaan, että saataan hyvä talouden pohja, erityisesti pk yrityksessä Ja PK-yritysten täytyy saada mahdollisuus löytää rahoitusta. Tässä on paljon syventämisen paikkaa. Kiitos. Tällä paralla kollega Prodi. Kollega Prodi. Grazie Presidente, grazie. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset kollega Bötikofferille. Minä näen tämän tilanteen omalla tavallani. Meillä on nyt vihdoin teollisuuspolitiikkaa. Tiedätte, että aiemmin ajateltiin, että teollisuus on ja tehdasvalmistus on vanhentunutta ja että keskitytään enemmän rahoitusmaailmaan. No, nyt tilanne on kuitenkin toinen ja olemme huomanneet, että sellaisilla sektoreilla, joilla tätä ei ole tapahtunut, vaikkapa ilmailualalla, tarkoituksena on säilyttää maailmanluokan tilanteemme. Nyt olemme todenneet, että nyt tämä sama tapahtuu myöskin teollisuuspolitiikassa ja voimme olla todella iloisia tämän asian paluusta. Teollisuuspolitiikassa meidän, tai sen ansiosta meidän pitäisi pystyä säilyttämään teollinen kulttuurimme ja tietty kilpailukyky. Tiedämme tällä hetkellä, että Kiinakin tai Kiinasta tulee kenties maa, joka joutuu kamppailemaan tuotantokustannusten, työvoimakustannusten kanssa ja 10-15 vuoden päästä tilanne on kenties eri. Siis on otettava huomioon tämä aikaväli, emmekä saa menettää tätä omaa teollista pääomaa meidän kulttuuriamme. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Esimerkiksi ajatellaan vaikkapa näitä aurinkokennoja. Tiedämme, että että Kiina on harrastanut polkumyyntiä omien tuotantokustannustensa kustannuksella. Ja tämän tyyppiset tilanteet, joita meillä tällä hetkellä siis on, ovat niitä, jotka pitäisi nyt ratkoa, koska muutoin saattaa käydä niin, että Kiinasta tulee maailman johtava teollisuusmahti. Ja tätä pitäisi pyrkiä välttämään, koska ei meillä ole varaa siihen, että muut maat ovat riippuvaisia tällaisista tällaisista näinkin tärkeistä aloista kuin tämä esimerkiksi. Sen takia meidän pitäisi nyt ikään kuin palauttaa tämä teollisuus äh, tänne omiin maihin. että Tämä on todettu jo Yhdysvalloissa myös, mutta tarvitaan sellaista teollisuuspolitiikkaa, joka antaa tämä muuttaa vaikkapa verotusta, äh, tätä politiikkaa ei pidä nyt välttämättä luonnehtia samalla vihreää, mutta joka tapauksessa resurssien käyttö on tässä otettava huomioon, samoin myöskin työllisyys. Meillä on varmasti myöskin mahdollisuus todeta, tämä sama suuntaus muissakin asiakohdissa, kun puhumme vaikkapa puolustuksesta. Ja sehän on yksi keskeisimmistä tämä puolustusteollisuus ja siksi on tärkeää, että meillä on todellista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, kuten jo tässä totesin, vaikkapa juuri ilmailun alalla. Ja on hyvä, että vihdoin voidaan puhua teollisuuspolitiikasta. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää avainkysymys tähän mietintöön liittyen. Kuinka meidän tuotteillamme 500 miljoonan ihmisen markkinoilla liikkuvat tuotteet saadaan 7 miljardin ihmisen markkinoille. Mitä tehdä? Teollisuus kohtaa paljon esteitä eikä tarpeeksi kannusteita. Meidän täytyy etsiä niitä sektoreita, jotka ovat houkuttelevia. Meidän ei pitäisi kertoa teollisuudelle, mitä pitää tehdä. Energia, informaatio, teknologia, farmakologia. Näitä sektoreita tarvitaan tulevaisuudessa. Ja nyt kysymyksenä on, mikä tilanne on eri sektorilla Euroopassa jos mä haluan päästä näille 7 miljardin ihmisen markkinoille, meidän pitää vähentää kilpailua keskenämme ja olla kilpailukykyisempiä muuhun maailmaan nähden. Olen iloinen, että meillä on nämä patentit nyt. Tulemme olemaan tehokkaampia. Meillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä. Voimme käyttää meidän osaamiskeskuksiamme, huippuosaamistamme maailmanmarkkinoille pääsyksi. Ja Connecting Europe-välineissä ja tulevissa rahoitusnäkymissä pk-yrityksiä tuotaan. Niillä on paljon ongelmia löytää toisensa sisämarkkinoilla, huomattakaan ajatellen kolmatta, kolmasia maita. Sitten koulutus. Meillä ei ole tarpeeksi insinöörejä, meillä on tarpeeksi asiantuntijoita. Siihen täytyy keskittyä. Meidän täytyy panostaa oman brändimme, tehty Euroopassa. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour Kiitos. Minäkin omalta osaltani haluan kiittää Bytikoferia tästä työstä ja myöskin kiittää herra Hustia Ehm, hän toimii myöskin kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja hän katsoo myöskin siltä vinkkelistä tätä asiaa, koska EU on 8 prosenttia maailman väestöstä, 23 prosenttia mm, taloudellisen varan, Suomessa 50 prosenttia julkisista varoista tai niiden käytöstä. Ehm, kuinka voimme näissä olosuhteissa taata sen, että todella kaikki nämä julkiset menot katetaan, kuten tuossa aivan oikein herra enää sanoi, niin todetaan, että kysymys on markkinoista ja kysymys on markkinoiden toimintamahdollisuuksista. Mutta mehän uskomme täällä sosiaalisen markkinatalouteen ja on totta, että joka kerta kun kysymys on sosiaalidemokraateista, Stroskannista, Lamista tai Mandelsonista, kun he johtavat tällaisia äh, kansainvälisiä elimiä, heistä tulee ultraliberaaleja, ja jos vaikka Chirac on vaikkapa liberaali, kun hän puhuu tällaista hallitusta äh, taloudesta, niin kansalaiset eivät enää usko näihin asioihin. Ja tässä puhutaan siis nyt teollisuudesta on hyvä, että meillä on komissio, mutta Ranskassa ollaan ehkä eri mieltä. Komissio on kuitenkin pohjannut paljon kulutukseen. Olen iloinen, että nyt se tuntuu haluavan kiinnostua myöskin tuotannosta, maataloustuotannosta ja teollisuustuotannosta. Minun vaalipiirissäni edelleen ollaan järkyttyneitä siitä, Euroopan komissio ei ole halunnut Le Grandia ja Schneideria päästä fuusioitumaan. Kaksi suurta maailmanluokan teollista toimijaa, niiden yhdistymistä ei edes suvaittu. Ja itse asiassa tätä, tästä on valitettu ja itse asiassa komissio menettikin, tai siis hävisi tämän jutun tuomioistuimessa. Kansalaiset eivät siis enää siedä tällaista. Ja lopuksi haluan vielä sanoa, että teollisen tuotannon tekijät ovat jo nyt aivan saaneet tarpeekseen tästä poliittisesta vakaudesta. Normit ovat aivan hyviä, mutta niitä ei pidä muuttaa saman tien. On hyvä, että meillä on sääntöjä, mutta tarvitaan kuitenkin vakautta eri teollisuusyrityksille. Vielä esittelijälle pari sanaa tästä valuutasta, rahasta. Käydään tällä hetkellä valuuttojen sotaa ja on hyvin tärkeää, että meidän valuuttamme hallinto on todella teollisuuspolitiikan intressin mukaista. Tiedän, että ranskalaiset vaikka irillään tässä asiassa eristyksissä, mutta ainakin ne teollisuusyritykset sanovat, että rahoituspolitiikassa, rahapolitiikassa herra Trichet kriisin alussa 2008-2009 puhui 0,5 prosentin kasvusta ja kaksi kertaa korkeammat korot meillä oli kuin Amerikassa. Sitten 2015 asiasta kaavaltiin aivan toisenlaista. Sitten vielä kansainvälisestä kaupasta sen verran, että ei olla enää naiveja ja otetaan huomioon myöskin se, mitä kansainvälisen kaupan välikunta omassa lausunnossaan asiasta meille tulee sanomaan. Christian Eller. Ähm, liebe Kollegen, hyvät kollegat, on täällä jo paljon sanottu on esittää vielä yhden täydentävän lisäyleiskommentin. yleiskommentin meidän täytyy pyytäisin hieman varovaisuutta siinä kysymyksessä, että tämä löytyy tällaista yliinnostusta teollisuuspolitiikasta. Tällä hetkellä eh, ei teollisuuspolitiikka ole kovinkaan onnistunut historiassaan Euroopassa, Amerikassa eikä Aasiassa. Siellä on ollut paljon laiminlyöntejä, jotka täytyy ratkaista, ja useimmiten on kysymys eh, eh, ohjauks, ohjauksesta, joka ei ole onnistunut. Kun katsotaan OECDn lukuja, ja myös mietintö pitäisi tällä tavalla strukturoida paremmin. Siinä on, yksityis, se on yksiselitteistä, meidän investointimme on alhaisimmat, meillä on heikoin koulutus maailmanlaajuisesti, meillä on aleneva investointihalukkuus teollisuuteen, teollisuustuotantoon e-, tutkimuksen ja kehityksen, meillä on korkeimmat pääomakustannukset ja me olemme eniten säädeltyjä ympäri maailmaa. Jos nämä viisi teemaa otetaan noin periaatteellisella tasolla esille, niin sitten, sitten voidaan kysyä, että halutaanko vastustaa teollisuuspolitiikkaa vai halutaanko puuttua näihin viiteen teemaan. Kaikki nämä viisi ovat sellaisia, joihin täytyy puuttua. Meidän, meidän täytyy tarkastella, muistaa se, että Euroopan mahdollisuudet tässä ovat rajallisia, mutta meidän pitäisi keskittyä tässä mietinnössä siihen, mitä me teemme se mitä me teemme, että tänään päivällä meillä, on, oli, meillä oli kiva keskustelu horisen 2020 paketista, jossa ollaan, pysytään parhaimmillaan vain nykyisissä luvuissa. Meidän pitää puhua siitä, että, että parlamentilla on taipumus säännellä yhä enemmän. Jopa komissio ainakin suusanallisesti on todennut, että nämä, että nämä sääntelyn ajat alkavat olla ohi. Ja me emme ole saaneet tässä omia kantojamme läpi monia muitakin sektoreita kun tarkastellaan meidän välineistöämme, niin, niin annan tässä yhteydessä esimerkin. Me emme pääse sopuun täällä parlamentissa, että saataisiin tarkasteltua teollisuutta äh, eriytyneesti sekä suurteollisuutta että pieniä yrityksiä. Ja ne, ne kuitenkin suurin osa, suurin osa yrityksistä on pieniä yrityksiä eikä keskisuuria. Ja jos katsotaan, tarkastellaan talouslukuja, missä teollisuustuotantoa on niin se ei ole aivan pienissä yrityksissä, mutta se on vähemmän noissa konglomeraateissa, suurissa yrityksissä, jotka toimivat ma- maailmanlaajuisesti. Se, mitä me voimme tehdä, on, että keskitytään teollisuuden tilaan Euroopassa, ja, mutta me parlamentissa emme pysty puhumaan näistä keskeisistä asioista, vaan me teemme aina eron puhtaasti tilastollisesti pk-yrityksiin ja sitten teollisuuteen. Meidän pitäisi puhua siitä, mitä me voimme tehdä, eikä pelkästään vedota. Grazie. La... Kiitos. Hibner. Dziękuję bardzo. Wielu z Państwa poruszało e, temat e, związany z w jakiś... Kiitos. Monet ovat maininneet kilpailukyvyn ja sen, kuinka sitä voitaisiin kasvattaa. Tässä on puhuttu myöskin teollisuuden kehittämisestä, mutta meidän täytyisi analysoida tilannetta sellaisenaan. Meidän pitäisi selkeästi miettiä, mitkä ovat toisiaisia aloja ja mitä alueita pitäisi pitää prioriteettisektoreina. Ehkäpä joit joitain aloja voitaisiin unohtaa kokonaan ja keskittyä joillekin aloille, joissa olisimme kilpailukykyisempiä. Mehän tässä nyt olemme todella tyytyväisiä itsemme, mutta kun tuotetaan näin paljon säädän, sään, sääntelyä, sääntöjä, niin itse asiassa tämä johtaa teollisuuden alasajoon. Tämä on mielestäni ongelma ja jotakin meidän pitäisi tässä tehdä. Emme ole aina teollisuusystävällisiä. Hyvin uskein, usein olemme aivan päinvastaisia. Täällä tuotettu lainsäädäntö johtaa tuotannon siirtelemiseen. Ja tietysti tässä nyt on silmänpalvontaa teollisuutta kohtaan ja yritämme olla sitä, tai teeskentelemme sitä olevamme suojelemme, mutta itse asiassa teollisuus karkaa muualle. Se maa, jossa teollisuutta kehittyy, ei ole Euroopassa ja me menetämme tässä maaperää, ei pelkästään vain suljeta tehtaita, vaan myöskin näitä maita, joissa ne sijaitsivat, joutuu muiden käsiin. Niin haluan korostaa innovaatioita ja uusia teknologioita. Mehän olemme järjestäneet konferenssin insinööreille Puolassa taannoin ja ihmiset Yhdysvalloista tulivat sinne ja siellä puhuttiin energiasta ja siitä, että sitä äh, tuotetaan maan sisällä olevasta laavasta, magmasta, tästä kuumasta aineesta. Me olemme innovaatiossa aivan jälkijunassa ja meidän pitäisi käyttää joka penni siihen, että edistämme innovaatiota, koska muutoinhan me vain... Äh, ja komissio. Thank you, Chairman. Uh, the, uh... Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaa onnitella esittelijää, herra Butikofferia, ja siitä, mikä mielestämme on tasapainoinen kiinnostava mietintö lukea. Mietintö heijastelee hyvin komission myönteistä viestiä, jonka kansalaiset ovat hyvin ottaneet vastaan liittyen teollisuuden merkitykseen, joka on jotain, joka on yksikin aikaa jäänyt vähän unohduksiin. Ja meillä on vaikeuksia päästä eteenpäin tässä uudelleen teollistamisessa, että tarvitaan, jos haluamme selviytyä Euroopan unionina pärjätä. Kolme tekijää haluaisin mainita. Ensimmäinen liittyy politiikan johdonmukaisuuteen. Sitä pitäisi vahvistaa, että ponnistelumme, ponnistelumme vain johdonmukaisempia. Ensinnäkin politiikan täytyy olla johdonmukaisempaa, politiikan komission sisällä täytyy olla johdonmukaisempaa tähän ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota. Me olemme kehittäneet välineitä, joita äh, käytämme esimerkiksi kilpailukykytestaus, joita käytämme Yhdysvaltain vapakaupaneuvotteluun mandaatin testaamisessa. Ja sitten tällaisia kuntotarkastuksia ja kumulatiivisia kustannustarkistuksia. Meidän täytyy ajatella energiahintaa, meidän täytyy pysyä kilpailukykyisinä ja täytyy tarkastella eri komponentteja, energiakomponentti, sen energian hinta ei tällä hetkellä suosi Euroopan uudelleen teollistamista. Meidän täytyy siis syventää resurssitehokkuutta teollisuudessa – ja energiatehokkuutta sekä teollisuudessa että siviilipuolella, asumisessa ja muualla. Sitten painottaisin tekijän, joka on mietinnön lopussa ja mikä minusta on erinomaisen tärkeä, eli Etelä-Eurooppaa. Meidän täytyy miettiä, mikä EU-kriisin vaikutus tulee olemaan. Me olemme kyenneet tunnistamaan erilaisia murtumia. Se näkyy rahoitusmarkkinoilla, jossa rahoitusolot vaihtelevat kautta Euroopan voimakkaasti. Täytyy tarkastella, mitä sisämarkkinoilla tapahtuu, missä määrin se epätasapaino, joka olemme tunnistaneet, joka jossain määrin on myös sen syynä, missä määrin selittävät taitavat mitä ymmärtämään, miksi talon elpymiseen on kestänyt niin pitkään. Yhdysvalloissa on luotu yli 300 000 työpaikkaa teollisuudessa viimeisenä kahtena vuonna. Eurooppa menettää yhä työpaikkoja. Syitä täytyy arvioida syvällisemmin. Ja siihen vaaditaan lisätoimia jossain vaiheessa. Mutta tässä vaiheessa se herra Butikoferia erinomaista mietinnöstä. Selvä keskustelun lopuksi Butikofer. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita ja myös komission edustajaa heidän kommentoistaan ja ajatuksistaan. Olen varma, että meillä on tässä ei pelkästään hyvin tärkeä, vaan myös hyvin jännittävä keskustelu edessämme. ensiksi haluaisin vielä painottaa sitä, mikä on minusta se tärkein asia tässä keskustelussa, että olen kaikille kiitollinen äh, näistä painotuksista, että me meidän täytyy yrittää yhteistä eurooppalaista tietä, ei sen takia, että meillä, on, meillä olisi sääntely toimivalta, ei siitä ole kysymys, vaan minusta on kysymys siitä, että meillä on yhteinen ymmärrys ja käsitys edistää, koska muutoin kaikki se, mitä me yksittäisten toimenpiteiden tasolla jää pois. Juuri kun puhuttiin johdonmukaisuudesta, se on tärkeä iskusana horisontaalisti ja myös eri toimintatasojen välillä. Ja tämä onnistuu vain yhteisellä perusymmärryksellä ja yhteisellä Euroopan tiellä. Luulen, että me tarvitsemme sitä myös siitä syystä, koska ympärillämme oleva maailma ei odota, kunnes Eurooppa saa omat sisäisen, sisäiset asiansa hallintaan. Kun katsotaan Kiinaa tai USAhan tai Koreaan tai Japaniin, siellä on valtavia ponnisteluja, joita te, joihin ryhdytään teollisuuden nykyaikaistamiseksi. Eikä siellä ole, ole kyllä kysymys pelkästään pienistä ohjelmista, vaan on hyvin läpikäyviä ohjelmia, niin kuin Japanissa, oikeastaan niin kuin hätätilanteessa, mutta suurella tarmolla puhutaan energiatehokkuudesta ja ja energiasta raaka-aineena ja sille anteeksi. Herra te, tehän lyhentelette tässä näitä ongelmia, mutta minä olen tutustunut tähän tarkemmin ja luulen, että on aika imponeeraavaa, miten Japanin talous yhteistyössä Japanin hallituksen kanssa vastaa tai reagoi näihin uusiin haasteisiin ja pitäisi, ei pitäisi vähätellä näitä teollis, teollisuuskilpailijoiden kokemuksia. Ei ole mitään järkeä olla tässä suhteessa ylimielinen. Haluan tehdä sen vielä selväksi. En ole sitä mieltä, että että se tavoite, jonka komissio asetti tiedonantonsa otsakkeeksi, joka myös tuntui positiivisesta, että positiivisesta, että teollisuustuotannon osuus bruttokansantuotteesta saataisiin 20 prosentin tasolle. Se, että pääsemmekö siihen näillä tavoitteilla, kyllä meidän täytyy olla hieman jo kunnianhimoisempia. Se, mitä minä en ymmärtänyt, tässä vaan palaute eräille kollegoille, jotka sanoivat, että pitäisi, täytyisi vähentää EUn sisäistä kilpailua. Sitä me en oikein ymmärtänyt. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että sisämarkkinoita ei haluta syventää? Jos tämä oli se viesti, niin se olisi minusta harha polku. Toinen kommenttini. Niin kaikissa kriittisissä huomioissa meidän virheistämme, herra Roil, ja, ja minä myönnän, olen syyllinen, minä en tehnyt täydellistä kriisianalyysiä, Eihän, eikä sitä voida odottaa tällaisesta 1250 sivun paperista, mutta kaikki, kaikkien virhe, virheiden olemassaollakin me emme, me emme saa ajautua epätoivovaltaan, vaan vaikka meidän täytyy muistaa innovoinnin lisiksi, kun ajatellaan kaikkien maiden kymmentä parha, parasta maata, niin innovaatiokyvyn top tenissä niin kuusi on EUn jäsenvaltiota. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on EUssa kyllä hyvinkin vahvuuksia, joiden varaa voidaan rakentaa ja jolta pohjalta voidaan ponnistaa. Olisi kuitenkin nyt väärin lähteä kieltämään tehtyä eteenpäin menoa. Tietenkin voidaan katsoa, että missä ne vahvuudet ovat. Mitä esimerkkejä on, mitkä esimerkit ovat toimijoita. Se on Ruotsi, Tanska, Suomi, Itävalta, Saksa, jotka ovat, ovat näissä tilastoissa pärjänneet erityisen hyvin – Kyllä tämäkin kuuluu eurooppalaiseen teollispolitiikkaan, että, että ei pie, pie, piilouduta kansallisten linjausten taakse, vaan että katsotaan, missä, jokin, missä jotakin olisi ehkä sellaista, jota voitaisiin hyödyntää muuallakin. Puheenjohtaja, voin tietenkin lopettaa, koska jos te nyt koputatte nojaa, niin niin minun aikani ei riitä näihin ja vielä jäljellä oleviin kommentteihin. Jätetään nyt tähän puoliväliin. Minä keskeytän tässä ja siirrän syyllisyyden sitten puheenjohtajalle, että en voi vastata kaikkiin minulle esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin. <laughs> Hyvä. Anteeksi kollegoille, että Bottikoffera ei päässyt kaikille vastaamaan. Ja sitten tässä voi, voi itsensä ilmaista tarkistusten muodossa, joka 19, perjantai 19. heinäkuuta on tarkistusten takarajoja. Ja nyt Butikofer puhuu vuoden 2014 talousarviosta muutaman minuutin ajan. Butikofer. Okay, me again, colleagues. Um, this... No niin, kollegat, tässä on kysymys ensi vuoden budjetista. Komissio on esittänyt vuoden, äh, äh, on esittänyt tuota, talousarvioesitysten ja meno, menot vastaavat MFFn uutta kattoa ja yksittäisten ohjelmien äh, maaliskuussa äh, säädettyä tasoa. Yleisesti ottaen tämä uusi ensi vuoden budjetti merkitsee sitä, että tämä että, että maksusitoumusten ja maksumäärärahojen osuus on laskenut vuodesta toiseen kaikissa otsakkeissa verrattuna 20, ainoa otsake, jossa, joka ei ole vähentynyt, on otsake 1a. On tärkeää huomata, että se nousu, joka on otsakessa 1a, mene oikeastaan laajoihin infrastruktuuriprojekteihin ja ja verkkojen Eurooppaan. Tässä alaotsakkeessa lukunottamatta näitä kolmea suurta infrastruktuuriprojektia ja verkkojen Eurooppa ohjelmaa, niin siitä huolimatta se on vähentynyt miljardilla vuodesta toiseen. Oikeastaan tukisi sitä, mitä aikaisemmin kollegat ovat sanoneet siitä, miten tärkeää on kehittää ja innovoida. Tämä budjetti ensi vuodelle ei ole sellainen, että se panee rahat sinne, mihin raha kuuluu. Komissio on paino, tehnyt poliittista painotusta nuorisotyöttömyydestä ja haluaa viestittää siitä, haluaa etupainotteisuutta – kahden ensimmäisen vuoden aikana ja myös rahoitusta PK-yrityksille. Ja Rosmer on myös havainnut vissiä etupainotusta rahoituksessa. Budjetti on pikkusen monimutkainen, koska ei pelkästään alaotsakkeet vastaa edellistä vuosia alaotsakkeita, vaan on uusia alaotsakkeita, ja kaikkia yksityiskohtia ei ole vielä selvitetty uusissa, uusissa momenteissa. Eli lisäselvyyttä tarvitaan ja meidän pitäisi kiiruhtaa komissiota esittämään mahdollisimman pikaisesti yksityiskohtaisempi ehdotus, jossa myös identifioidaan nämä ö, kohdat tarkemmin ei ole mahdollista esimerkiksi määritellä juuri tällä hetkellä käytössä olevia lukujen pohjalta, miten paljon rahaa Horizon 2020 ohjelma sitten eh, jyvittää aloitteille, GDI-aloitteille vuodelle 2014. Siinä vain yksi esimerkki. Mm. Maksumäärärahat. No, maksumäärärahat kahden viime vuoden aikana on ollut todella vaikeaa, niin kuin tiedätte, on ollut vaikea päästä hyväksyttävälle tasolle maksumäärärahoissa ja maksusitoumuksissa. Sehän vaarantaa terveen taloushallinnon eu talousarviossa. Meidän pitäisi ilmaista odotuksemme, että vuonna 2013 maksumäärärahat saavat auktorisoinnin täysimääräisesti tänä vuonna. Sen lisäksi maksujen taso 2014 vastaan vuoden 2012 tasoa, joka saattaa vaikeuttaa tarpeellisten asioiden hoitamista. Minun ehdotukseni, ehdotukseni keskittyvät vain muutamaan kohtaan. Nimittäin ensinnäkin, jos neuvosto esittäisi lisää leikkauksia, sitä emme vielä tiedä, koska Koreper tekee päätöksen menettelystä 18. heinäkuuta. Neuvosto käsittelee 25. heinäkuuta Ecofinissa, mutta jos, jos neuvosto esittää lisää leikkauksia, niin minä ehdotan, että varat otetaan huomioon ainakin komission ehdotus maksusitoumuksista niillä otsakkeilla, niissä otsakkeissa, niissä momenteissa, otsakkeessa 1a, joka liittyvät meidän valikuntamme työhön. Sitten toisekseen minä äh, ehdottaisin eturahoittuisuuden, etupainottuisuuden lisäämistä Horizon 2020-ohjelmassa. Etupainotteisuutta löytyy, mutta se ei riitä vähentämään tätä kuilua aikaisempien ja kaavailtujen menolukujen välillä. Meidän pitäisi kuroa tämä kuilu umpeen. Sama koskee Kosmea. Kosme-ohjelma on, sitä on leikattu 20 prosentilla. etupainettuisuus, jota nyt ehdotetaan, niin vähentää tätä leikkausta puoleen, siis miinus 10 prosenttiin, mutta sekin, sekään ei vielä riittäisi meidän mielestämme. Eli ehdottaisin myös tämän, tämän etupainottoisen leikkauksen poistamista. Sitten 2,7 miljardia on jyvitetty seitsemän vuoden ajalle ohjelma, jolla pitäisi saada omat selkeät momenttiissa budjetissa, jossa tämä väline identifioidaan. Ja älykäs energia Euroopassa. Sehän tukeutuu vanhaan kokemukseen, koska se on ollut hyvä, hyvin myönteinen ohjelma. Silläkin pitäisi antaa riippumaton ja selkeä oma budjettikohtansa. Tätä minä ehdottaisin. Miten tulee pilot, pilottihankkeisiin ja valmisteluihin toimiin, eräät kollegoit ovat ehdottaneet yle, tehneet yleensä seitsemän ehdotusta, mutta valitettavasti komissio ei ole pystynyt lähettämään he, niin, niin sen arvioita näistä ehdotuksista vielä. Ne on, ne on tarkoitus saapua huomenna, no, koska me olemme kehittäneet sellaisen käytännön, että äh, jatka, jatkamme työtämme komission arvion pohjalta, niin en pysty tässä vaiheessa esittämään tai ehdottamaan, mitä näistä kollegoiden ehdotuksista pitäisi eh, ottaa jatkokäsittelyyn valiokunnassa. Kiitos. Se kollega Rubik, prego. Rubik. Danke, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kollega Pytikoffer. Tämä on todella vaikea neuvottelukohde, kun, kun nyt katsotaan vuonna 2007-2000 13, 2014, 2020 budjettikehyksiä, niin neuvostohan on leikannut budjettia 3,4 prosenttia Euroopan tasolla vuoteen 2020 asti, niin saman aikaan kansallisvaltiossa ei ole havaittu tällaista tendenssiä, niin voidaankin kysyä, miksi ei. Siksi tämä luonnosehdotus sitä on tarkasteltu hyvin kriittisesti pelkästään Horisontti 2020 ohjelman varojen lisääminen. Ja kun katsotaan, mitä kaikki on tullut lisäksi ja mitä täytyy lisäksi vielä maksaa, niin de facto se ei ole mikään todellinen korotus. Ja Kohes-ohjelmassa sama juttu. Se oli vanha TIF-ohjelma, jossa oli kolme miljardia. Nyt se, sitä on leikattu kahteen miljardiin. Ja luulen, että tällainen positiivinen konsepti on löydettävissä. Se on tämä etupainotteisuusaloite Horizonissa, Erasmuksessa ja komisissa, joka sitten mahdollistaa etupainoisuutta pienissä varoissa, mutta se ei tunnu missään näin suuressa talousarviossa. Ehkä, no, sitten energian sitominen tai riskien jakaminen näistä rahastoista yhdessä luototuksen kanssa voisi olla myönteinen juttu, jossa Euroopan investointipankki ja investointirahasto olisivat mukana ainakin niin, että 10 miljardia, jota lisäksi on jyvitetty, niin siinä rahasto saisi yhden ylimääräisen miljardin. Me tiedämme, että tämän PK-luotot ja takuut ovat, ovat voivat kehittää vahvaa vipuvoimaa, vipuvaikutusta. Siinä puhutaan jopa 100, miljardista eurosta. Ja se on, kerrannaisvaikutus on kuitenkin yhden suhde viiteen kautta yhden suhde kymmenen ja siinä, siitä voivat hyötyä monet pk-yritykset. Ja kun ajatellaan työn, uusia työntekijöitä yrityksessä, niin 10 euron takuu merkitsee sitä, että että sillä on selvästi tällainen työllistävä vaikutus. Voidaan myös ajatella, että, että meillä on muitakin muotoja, esimerkiksi vientirahoitus voisi olla keskipisteessä, koska tällaiset ö, takuut ovat välttämättömiä – jotta, koska keskisuurilla yrityksillä ei ole kuitenkin usein riittävää omaa pääomaa, siksi minä toivoisin erityisesti komisissa ja että komisissa voitaisiin painaa tässä suhteessa päälle. Ja, ja tässä voinen luottaa esittelijäämme, mutta nämä kaavailut summat eivät missään, millään muotoa riitä ja siksi meidän pitäisi asettaa painopisteeksi se, että erityisesti takuut, jotka ovat välttämättömiä, aktiivista toimintaa varten, että ne asettaisiin tässä keskiöön. Muilta osin toivotan vaan esittelijälle lykkyä, tykyjä ja sisua pussiin. Eller. Puheenjohtaja, kiitoksia. On hyvä, että voimme lyhyesti tästä puhua. Tämä ennakoi vissillä tavalla myös Horizon 2020 mietintöä, joka, jota ilmeisesti voidaan vain lyhyesti kosketella. Ensinnäkin näistä luvuista, <clears throat> jotta tiedämme, missä mennään. Komissiohan on toimittanut, toimittanut tällaiset luvut parlamentille, jossa nähdään, että miten Horizon 2020 näyttää tältä. <clears throat> Tämä on aika hämmästyttävä poliittinen aukko kuitenkin. Nämä, nämä luvut ovat kuitenkin kiistattomia, kun me tarkastelemme näitä esimerkiksi Eurotomia, niin viime budjettijaksolla meillä 59,2 miljardia, nyt katsotaan vuoden 2013 luvut, niin ollaan kuitenkin vuonna 2011 hintatasolla, se ei ole kauhean suuri ero, niin siinä on 7,7 miljardia. Että kun yhdistetään tämä 7,8 miljardia nimillä niin on sitten 70,3 miljardia äh, lopputulemana. Se tarkoittaa 0,7, 0,7 äh, miljardia, eli lähes 10 prosentin faktinen leikkaus. Siksi äh, kiitän esittelijää, että hän otti sille tämän etupainotteisuuden. Ja tämähän tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että vuonna 2014 olemme vuoden 2013 lukujen alapuolella. Tätä ei ole vielä koskaan ollut siitä lähtien, kun tämä tutkimusohjelma on ollut Euroopan unionissa. Se on ristiriidassa kaikkien sunnuntai-puheiden kanssa, joissa puhutaan eh, innovaatioista ja niin poispäin ja teollistumisesta. Meidän pitäisi vähintäänkin päästä siihen, että Horizon, että Horizon ei eh, joudu tästä joustovälineestä eh, kokonaan pois. Tämä on muuten vain siis tyhjiä puheita ja Horizon täytyy saada mukaan tähän joustovälineeseen. Sitten olen iloinen siitä, siksi olen iloinen siitä, että tämä etupainotteisuus otetaan esille. Tämä on myös taloudellisesti, taloudellisen, tällaisella talousaikana täysin vieletöntä, että innovointi, investoinnit vähenevät tällaisena aikana. Nyt seuraavan kahden vuoden aikana meidän pitäisi panostaa tähän vaikkakin meillä on supistuneet talouspuitteet, jotta sitten ei tarvitse odottaa viiden vuoden päästä syntyvää tilannetta. Kyllä tämä on myös suhdannepoliittinen kysymys, joka antaa signaali rahoitusmarkkinoille Aasiaan tai Euroopan teollisuuteen. Ja sitten toinen asia, aivan lyhyesti, on sitten palautukset budjettiin. Me olemme vaivallisesti neuvotelleet, mutta se täytyy ottaa, vielä täydentää MFFssä, että nämä palautukset, 4 miljardin palautukset, joita otetaan horisontista pois, että me saadaan ne myös takaisin. Tämmöistä retoriikka näistä ohjelmista on periaatteessa Horizon keskustelusta johtanut älyttömyyksiin, koska neuvosto halusi kaikki tulot oikeastaan yleiseen budjettiin. Tämähän on oikeastaan pilapiirros siitä, mitä huippukokous on tarjonnut joustoissa. Näin ollen meillä on sellainen tilanne, ainakin meidän teknisen pakettimme osalta, että nämä rahat pitää saada takaisin horisoniin ja sikälä, se, se, niihin rahoitusvälineisiin. Ja, ja tämä täytyy näkyä myös MFFssä, koska muussa tapauksessa tämä rahoitetaan pois budjetissa välineisiin varten ja sitten palautetaan yleisbudjettiin. Siis tämä retoriikka ei vastaa neuvottelutilannetta lainkaan. Bene. La parola... Selvä. Esittelijä vastauksia varten. Dank, äh, hän, äh... Kiitoksia äh, ja Elerille. Me, me voisimme tietenkään budjettia ei voida jälkikäteen ö, äh, korjata semminkin kun parlamentti sen hyväksyy enemmistön voimia. Siihen meillä ei ole riittävästi keinoja, että voitaisiin kaunistella jotakin kielteistä tulosta. Näin katkeraa, katkeria nämä pihlajamarit ovat. Ja kun verrataan lukuja FP7 2013, 10 miljardia, Horizon 2020 8,8 vuonna 2014. No vaikkakin otettaisiin 200 miljoonaa etupainottuista rahoitusta, niin ei se kuitenkaan tätä possua lihoita, lihota. Ja sitten kun tätä otsakkeessa yksi A, silloin 125 miljoonaa joustoa ja kaikki joustovälineissä ovat 470 miljoonaa emme ole vieläkään status quoissa, vaikka olisi joustot käytössä. Ja saadaanko se läpi, se on ihan toinen juttu. Siinä mielessä voin vain tukea sitä, mitä kollegat sanoivat. Kysymys onkin siitä, että onko tämä valiokunta, niin kuin olimme usein todenneet, onko tällä valiokunnalla jotakin keinoja, jotta ei pelkästään valittaisi, valitettaisi, ettei jää vain valittamisen tasolla, vaan että voitaisiin myös tehdä jotakin johto, poliittisia johtopäätöksiä. Tämä, tähän meillä, meidän rohkeutumme ei ole tähän mennessä vielä riittänyt. Tietenkin otan huomioon nämä esitykset ja ajatukset tässä keskustelussa. Kiitos. Muistutan kollegoita siitä, että tarkistusten takaraja tiistai 20. elokuuta kello 12 keskipäivällä. Ja nytten esityslistan kohtaa Odin asiakirja. Ja sitten esittelijän pohjalta olemme siirtäneet sitä seuraavan kohdan iltapäivän lopuksi ministerin jälkeen. Kiitos Hibnetle tästä. Eli nyt puheenvuoro Odille. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tällä hetkellä mitään asiakirjaa ei ole. Keskustelemme nyt tästä lausunnosta, jonka teemme Euroopan puolustuksen teollisen ja teknologisen perustan suojelusta. Tämä lausunto on hiukan erikoislaatuinen luonteeltaan. Se liittyy tuohon puolustuksen alivaliokuntaan ja tarkoituksena on saada aikaiseksi Euroopan parlamentin kanta ennen kuin Euroopan neuvosto kokoontuu, jotta sen puheenjohtaja Van Rompuy ähm, tai on päättänyt siis äh, joulukuussa kutsua koolle äh, kokouksen Euroopan puolustuksesta. Tämä ei ole mikään tällainen oma-aloitemietintö, mietintö jonka nyt haluaisimme lainsäädäntöehdotukseksi saattaa, vaan kysymys on siitä, että testataan parlamentin poliittisia ajatuksia valtioiden hallinnon, hallitusten päämiesten tasolla, koska heillä tietysti on valtioiden hallinto käsissä IMKO-valiokunnassa myöskin tätä työstetään ja tämä aikataulu on hyvin tiukka, sillä keskustelun jälkeen kuulemme poliittisten ryhmien koordinaattoreita, esittelijöitä ja äh, sitten äh, tämä lausuntoluonnos äh, käännetään ja sitä tarkastellaan syyskuussa, todennäköisesti loppukuusta tai lokakuusta sitä, sitä äänestetään ja sitten lokakuun täysistunnossa sitä äänestettäneen. Tarkoituksena on siis tarkastella ulko politiikkaa ja siihen liittyvä Euroopan puolustuksen teollista pohjaa. Euroopan komissio varmastikin nyt heinäkuun lopussa ilmeisesti julkaisee asia, jonkin asiakirjan tästä sektorista. Kysymys on siis 350 miljardia euroa on siis kaiken kaikkiaan tämän alan arvo. Ja tietysti amerikkalaisilla on tästä puolet ja meillä eurooppalaisilla suunnilleen 20 prosenttia koko tästä alasta käsissä. Meidän pitäisi nyt tässä miettiä sitä, josko Euroopan toiminta on riittävän suurta volyymiltaan, jotta voidaan tyydyttää nämä tarpeet ja voimmeko toimia kilpailullisesti, mutta onko meillä mitään myöskään innovatiivisia kapasiteetteja sillä tavalla, että voitaisiin myöskin tässä tyydyttää kysyntää. Eikö olisi siis suorastaan tarkoitus luoda sellainen eurooppalainen riippumaton elin, joka tätä markkinaa hoitaisi? Nyt tässä tietysti eri toimijat kiinnostavat meitä, erityisesti rajat ylittävät toimijat ja mm, meitä kiinnostaa tietysti myöskin kehittää tätä puolustusjärjestelmää sillä teolliset toimijat, teolliset konsernithan tietysti pyrkivät suojautumaan riskeiltä ja sen takia tämä tekee toiminnasta hyvin monimutkaista. On tällaista insinööriosaamista, sitten rahoituksellista osaamista ja teollista osaamista ja sitten myöskin tunnemme kansainväliset markkinat. Tässä vaiheessa Euroopan unionissa vain joillakin EDSL, Dalesilla, BÖ-systeemillä, Fine Fin, mekanikalla on vain sellaisia alihankintaketjuja, jotka äh, voisivat tällaisia äh, erilaisia aluksia äh, ja muita tuotteita tuottaa tällä puolustuksen alalla tällä hetkellä. Ähm, ja arvoisa puheenjohtaja, tämä on siis vain ensimmäinen alustus aiheesta meillä on Lissabonin sopimuksen myötä olemassa tiettyä puolustuksellista solidaisuutta kaikkien kansojen välillä, jota oma aluetta me voisimme Euroopassa siis suojella. Ja kysymys on solidaarisesta, sosiaalisesta, artikla 5 pohjaisesta puolustustoiminnasta, joka on myöskin tuossa Pohjois-Atlantin liiton sopimuksessa. Ja joka kerta, kun jotkut ovat halunneet tiettyjä alueita miehittää, niin silloin puolustusteollisuudella on tärkeää sotilaallista merkitystä. Ja me eurooppalaiset olemme tässä nyt sitten miettineet, kun ajatellaan sitä, kuinka monimutkainen nykyinen maailma on, että kuinka voimme järjestää ja missä paikassa voisimme järjestää tällaisen teollisen puolustusteollisen pohjan ja kuinka myöskin rahoitus saataisiin, koska meidän, mehän olemme parhaita erityisesti teo, tieteellisessä teknologiassa ja se on turvallisuusalan palvelussa, mutta kun kysymys on myöskin tällaista kaksoismateriaalista, joka siis hyödyttää myöskin siviiliteollisuutta. Sitten täytyy miettiä rahoitusta. Se aiheuttaa ongelmia tällä hetkellä näissä poliittisissa sopimuksissa jotka olemme siis nyt rahoitusnäkymistä aikaiseksi saaneet, että mikään ei ole liikkunut ainakaan tähän mennessä. Meillä on kuitenkin poliittinen sopimus vuoden 2016 uudelleen tarkastelulausekkeen puitteissa, ja jos pääsemme enemmistöön tässä aiheessa, niin ehkä tästä pitäisi keskustella vuoden 2014 vaalien aikana, ja sitten sen jälkeen tietysti meillä on uusi komissio, uusi parlamentti ja uusi e, neuvoston puheenjohtaja. Ehkäpä Britannia on lähtenyt e uusta, e mutta se ei ole maailman loppu. Mutta joka tapauksessa on uusia poliittisia elementtejä, joiden kautta kenties voimme lähteä tätä asiaa uudelleen tarkastelemaan, kun ajatellaan kaikkia näitä asiakirjoja, joita nyt lähdemme tässä laatimaan, jotta voisimme sitten tietää, josko tämä ajatus, että meillä olisi tällainen todellinen vahva puolustus, puolustusteollisuuden pohja täällä saisi enemmistön. Meillähän on Euroopan puolustusvirasto, se on valmis ottamaan tämän lisäroolin. Meillä on sitten tietysti rajalliset kansalliset budjetit ja näin ollen. Meidän pitääkin miettiä sitä, kuinka yhteisvastuullistetaan toimia, jotta mekin eurooppalaiset olisimme parhaita tieteellisesti ja teknologisesti ja että todella voisimme tukea omaa teollista pohjamme. Tässä joitakin mietteitä ja kärsimättömänä ja odottelen sitä, mitä mieltä poliittiset ryhmät ovat tästä mieltä. Pelkästään sotilalliset, puolustukselliset ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset tietysti käsitellään puolustuksen alivaliokunnassa ja täällä meidän valiokunnassamme me taas sitten enemmänkin erityisesti mietimme tieteelliseen ja teknologiseen tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, tietysti teollisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ehkä myöskin energiaan liittyviä kysymyksiä tältä osin. Kiitos. Jörek. Jerek. Jerek. Kiitos puheenjohtaja. Minusta meidän pitäisi selkeästi määritellä tavoitteemme. Saattaa olla mahdollista luoda yhteinen puolustusteollisuusjärjestelmä, mutta me olemme vielä hyvin kaukana tuosta pisteestä. Kansallisia järjestelmiä suojelevat kansalliset lait. Ja siksi ne ovat aika hermetisesti suljettuja astioita. Eli jokaisen maan järjestelmä on aika vähän altis ulkoisille vaikutteille. Toinen ongelma on perintömme puolustusteollisuudet periytyvät kahdesta suuresta sotilasleiristä, toiselta Varsovan liitosta, liitolta, ja sitten ihan toisenlainen todellisuus toisella puolella. Eli meillä on sekä teknologian puolelta että standardoinnin kannalta vielä paljon eroja. Siksi erityisesti standardoinnin alueella me tarvitsemme yhteistyötä. Otetaanpa vaikka ammukset esimerkiksi. Meidän pitäisi pyrkiä lähentämään lainsäädäntöämme vähän. Tämä erittäin vakava kysymys, tämä ammuskysymys. Eli meillä pitäisi olla yhteiset standardit. Kaikissa aiheissa meillä on omat eromme. Joten olisi hyödyllistä löytää synergiaa. Pitäisi luoda siitä, etsiä yhteistä maaperää. Ja jopa 20 prosenttia näistä kahden, 300 miljardin markkinoista olisi hyvä lähtökohta. tehdä näin ilmailussa ja puolustusteollisuudessa tankkien ja muiden vastaavia ajoneuvojen suhteen. Passaroitujen ajoneuvojen suhteen. Miksei? Meidän pitäisi kyetä keskustelemaan tästä syvällisemmin. Ja huomenna meillä taitaa olla kokous, jos en ole väärässä. Herra Odi järjestää varjostelun tapaamisen, joten palataan asiaa siinä kokouksessa. Tikaffer. Muttikaffer. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitos, puheenjohtaja. Luulenpa, että on tärkeä aloite, jonka kollega Kaaler kirjoittaa ulkoasianvaliokunnalle, mutta täytyy sanoa, että en tiedä vielä mitään tästä Kaalerin hankkeesta, mihin suuntaan hän konkreettisesti on etenemässä. Siksi täytyy vain ehkä spekuloida. Olen kuullut, että huomenna olisi joku varjesittelijöiden kokous, ja, mutta minkä tekstien pohjalta tämä keskustelu käytää, olisikin hyvä tietää. Tämä on tärkeä aihe koska ongelmat, jotka tähän liittyvät, ovat ikivanhoja. Ne puutteet kyvyissä sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla silmällä pitää, että NATOa silmällä pitää. Ne ovat olleet tiedossa 14 vuotta. Kosovon sota ja Libyan operaatio osoitti sen, vaikeus on minusta pääasiassa siinä, että jäsenmaat sinällään elävät anakronismin aikoja, eli haluavat pitää kansallisesta puolustusteollisuudesta tehottomuus, liikakapasiteetti, korruptio ja kansallinen kansallinen näköalattomuus ei ole kysymys rahan puutteesta. Se raha, mitä sinne laitetaan tälle sektorille, se voitaisiin käyttää paljon tehokkaammin, jos perspektiivi olisi toisenlainen. En valitettavasti näe, miten tämä muuttuisi lyhyellä aikavälillä, koska täytyy, kun ajatellaan otsikkoa pooling and sharing, kaulumasta ehdotusta, niin sotilaat ovat itse esittäneet tällaisia, joista voidaan puuttua toista. Tässä on puutteita. Ja voidaanko näin jatkaa, voidaanko sanoa niin radikaaleja, että sanotaan sitten, 346 artikla pitäisi poistaa, koska periaatteessa takaa jäsenvaltioille, että kansallisesta turvallisuudesta johtuen, tai ainakin tällä verukkeella – haluavat tehdä kansallisessa puolustusteollisuudessa, mitä lystävät. Jos tästä pidetään kiinni, niin Eurooppa ei pääse lähellekään tehokasta resurssien käyttöä. Ja puhumattakaan tästä, tästä tehottomuuden porsareiden sulkemisesta. Jos on mielekästä, ja olen ainakin iloinen niin sitten myöhemmin tietää, mitä Gaaler tulee ehdottamaan, koska tiedän, että häntä myös painavat nämä ongelmat, mutta jos on mielekästä, niin silloin meidän täytyisi vähän niin kuin viilata näitä kantteja tässä prosessissa. Ja lisäksi pitäisi saada aika sellainen dokumentti, joka avaa uusia näköaloja, koska muuten me jäämme tästä junasta resinalla jälkeen. Kollega Tosenowski. Tosenovski. Kiitos puheenjohtaja. Tulen yhtymään herra Odin joukkoihin. Pari vuotta sitten olin esittelijänä juuri puolustusteollisuutta käsittelevässä mietinnässä ja silloin kävi selväksi, kuinka monimutkainen puolustusteollisuus on. Se eivät ole mitkään avoimet markkinat. Kollegat ovat sanoneet näin. Markkinat ovat hyvin spesifit myös, erityisesti kansallisten menettelyiden vuoksi. Samanaikaisesti taloudellisesti nämä ovat valtavat markkinat. Mielekkään ratkaisun löytäminen puolustusteollisuuden suhteen on erittäin hankala harjoitus. Jäsenvaltiolla on kullakin omat ratkaisunsa ja näkemykset menevät eri suuntiin. Olen vakuuttunut, että tämä on hyvin tärkeä keskustelu. Täytyy kysyä, miten toimia Tieteellä ja tutkimuksella on merkittävä osuutensa tällä alueella, koska puolustusteollisuuden teknologia etenee jättiaskelin ja tiedeteknologia saattavat toimia jonkinlaisena yhdistävänä punaisena lankana näillä erittäin pirstoutuneilla markkinoilla – olen mielelläni Herodin kanssa yhteistyössä. Kaksi vuotta olemme jo tästä aiheesta keskustelleet hänen kanssaan. Pakko sanoa, että keskustelu on hyvin hankalaa, mutta olen valmis antamaan mahdollisimman suuren panoksen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Eela. Es war ja ein bisschen die niin Frage von tässä vähän muotoiltiin, että miten tavalla tätä lähestytään tai spekuloidaan sillä, miten toinen esittelijä Gaaler toimisi. Kyllä meidän pitäisi sen jatkumana, mitä aikaisemmin on tehty. Me olemme aina näissä mietinnöissä siviili, talo, siviilisotilaista kyvystä Euroopan unionissa, niin me olemme, puhuimme, olemme puhuneet yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, ja tähän liittyy myös teollisuuspolitiikka. Ja tämä yhteisyys, joka on aika hämmästyttävään äh, suurta yli puolueen rajojen, sehän on osa eurooppalaista ulottuvuutta. Se on ollut eurooppalainen teollisuuspoliittinen hanke, jossa ollaan tukeuduttu äh, eurooppalaisiin varoihin kansallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Se on epärealistista, koska, koska kuitenkin äh, on kysymys päätöksenteko toimivallasta. Oikeastaan pääkysymys tuleekin olemaan, että sovimmeko me yhteisesti tästä lauseesta, että me tarvitsemme sisämarkkinoiden loppuun saattamisen. Me tarvitsemme tässä asiassa eurooppalaisia sisämarkkinoita. Toinen ajatuksellinen johtolause pitäisi kuulua niin, että, että puhutaanko Euroopan tason kyvystä eikä kansallisista. Koska Euroopan parlamenttina sitten meillä olisi pohja keskustelulle puhua yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta – ja sitten voitaisiin tehdä johtopäätöksiä kyvyistä. Tämähän koski muun muassa kysymystä viestinnästä, integraatiosta, ja tämä kysymykset, jotka liittyvät operatiiviseen puoleen ja poliittiseen puoleen, ja myös viime kädessä siihen, että luotaisen eurooppalainen sisämarkkina-alue tälle sektorille. Eli rakenteellisesti meidän pitäisi olla samalla tasolla. Silloin meillä olisi mahdollisuus sanoa, että, että jo tehtyjen päätösten jatkumona voitaisiin jatkaa, eikä ajauduta siihen vaaraan, jonka näen, että, että kansallisista rahoituspulmista lähdetään katsomaan sokeasti Euroopan suuntaan, ja sieltä voitaisiin löytyä jotakin lisäresursseja, resursseja, jotka eivät kuitenkaan ole sitä suuruusluokkaa, mitä toivottaisiin, ja sitten käytännössä ei enää vastattaisi niitä linjauksia, mitä parlamentti on aikaisemmissa mietinnöissään tehnyt. Kollega. Hyvä. Kollega Odi. A lei la parola. Monsieur Odi. Ou la commission avant. C'est la commission Avevamo tentato No, menisimme hypätä komission yli. Onko komissiosta joku puhumassa? Okei, okay. brevemente. Prego. Lyhyesti pyydän. Very briefly, I just would like to... Haluaisin vain vahvistaa se, mitä on sanottu tästä ensimmäisestä tiedonannosta, jota komissio juuri valmistelee. Totta on, että sellainen on tulossa. Ja se hyväksytään joko 24. heinäkuuta joten olemme aikataulussa. Tästä tullaan Vilnan puheenjohtajakaudella epävirallisessa ministerikokouksessa ja kiinnittäisin ehkä huomiota ne myös toiseen kertomukseen, jota ulkosuhdepalvelu valmistelee, jonka pitäisi olla ne syyskuun lopussa, lokakuun alussa, ja se käsittelee ihan suoraan kapasiteetin kanssa ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kanssa. Ja nämä kaksi kertomusta muodostavat paketin ja ideana on, että ne täydentävät toisia. Ja ne tulevat neuvostoon joulukuussa. Kiitos. Grazie. Collega Kiitos ja Odi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämä keskustelu osoittaa, kuinka mutkikas tämä aihe on. Luulen, että poliittisesti katsottuna tänä vuosituhantena tänä vuosisatana kaikki varmasti ymmärtävät, että poliittisesti katsottuna tämä katsantokanta varmasti muuttuu. Olen ottanut huomioon esille nostat kysymykset näistä kansallisista ongelmista ja niin poispäin. Ja nyt selvästikin, kun kysymys on sotilaallisista kysymyksistä, niin hän ovat ensisijaisesti kansallisia. Tietysti valtionpäämiehet keskustelevat asiasta joulukuussa. Lähdetäänkö eurooppalaistamaan vaiko ei? Tämä ehdotukseni liittyy siihen, että mietitään sitä, josko saataisiin poliittinen enemmistö tietyn tarkoituksen taakse. Ja sitten meillä oli parlamentin kanta, joka annettaisiin näin hallitusten valtioiden päämiehille ja tietysti puolustusvaliokunnan kollegoiden kanssa. Ja tällä tavalla meillä olisi Euroopan vaaleja varten poliittinen keskustelun aihe ja kansalaiset voisivat myös vastata sitten tähän äänestämällä. Olisi hyvä, että tämä etenisi siis, mutta on selvää, että ei voida edistää puolustusta, alueen koskemattomuutta ja turvallisuutta tällä, tällä vuosisadalla samalla tavalla kuin esimerkiksi siirtymäajan aikana on tehty Siis tätä kysymystä tässä pohdimme ei 2013-2014 varmasti tätä asiaa ratkota, vaan tämä on pitemmän aikavälin kysymys. Jos hallitusten ja valtioiden päämiehet yhdessä päättävät, että jotakin tehdään Britannian kanssa tai ilman, koska sehän on maailman toiseksi suurin armeijakunta, jota se edustaa, jos Britannia sitten lähtee tästä solidaarisesta tämän tieteellisestä solidaarisuuskuviosta, niin jää katsottavaksi, että mikä on kansalaisten kanta tähän asiaan, koska mehän heitä edustamme. Ja tämä on siis tässä ollut tämän asian takana 346 artiklaan. Tiedä, voidaanko sitä nyt sitten muuttaa, mutta emmehän me ole liittovaltio, vaan olemme valtioiden liitto. Maat ovat täysin suvereeneja ja maat tietysti voivat tehdä ihan mitä ne haluavat. Ne lähtevät EU-sta tai lähtevät uudelleen kansallistamaan jotakin yrityksiä ja niin poispäin. Näin tapahtuu kaikkialla maailmassa kansallisen turvallisuuden vuoksi maa saattaa päättää, mitä se haluaa Tämä on paljon laajempi kysymys. Kysymys on turvallisuudesta ja myös puolustuksesta, siitä mikä tai onko meillä jotakin tällaista eurooppalaista ratkaisumallia tähän asiaan huomenna siis varjoesittelijöiden kokouksessa jos sinne pääsette, niin asiakirja meillä ei siis ole, jota tutkisimme, vaan että jälleen lähdemme syventämään tätä keskustelua. Minä jätän siis varmasti jossain vaiheessa siis lausuntoluonnoksen käännettäväksi ja sitten katsotaan kuinka mm, Gaalerin kanssa mm, voisimme päästä kompromissiin muun muassa, jonka sitten voisimme antaa hallitusten ja valtioiden päämiehille käsiteltäväksi. Allora, grazie. Grazie, kollega Odi. Kiitos, kollega Odi. Muistetaan kaikille, että tarkistusten takaraja on toinen syyskuuta 2013. Elä. Ich ähm, Minulla on vielä <clears throat> tekninen ehdotus nyt. Me, meidän täytyy muistaa, muistaa myös äh, näiden kääntäjien äh, sinänsä inhimillisesti väsyvät silmät meidän pitäisi Horizon 2020 keskustelu siirtää syyskuulle. En sano tätä siksi, ettekö minä, äh, et, et, ettekö minä luottaisi esittelyni halukkuuteen, mutta se oli pilapiirros, jos me, jos me kolmesti yrittäisimme viidessä minuussa sitten äh, saada selville puole, puolentoista vuoden neuvottelujen tilanne. Siksi ehdottaisin, en tiedä miten se äh, sopii mun esittelijöille, että siirrettäisiin tämä syyskuulle, että vaikka me vaikka tulkit antaisivat meille vielä viisi minuuttia, niin en kuitenkaan pysty vakavasti informoimaan muita ja muut minua. Ei se ole kysymys siitä, että mikä haluaisi, mutta tämä, viide, vii, tämä ei ole mahdollista viiden lisäminuutin aikana. No, quella proposta la collega... Selvä. Herra Elä, teidän ehdotuksenne vaikuttaa järkevältä, että lykätään keskustelu syyskuuhun. Meillä ei ole aikaa. Teresa. No Kiitos. Minä en vastusta sitä, mitä Eiler tuossa ehdottaa, mutta muistuttaisin kuitenkin, että tänään kenties voisimme nopeasti ainakin katsoa tätä, koska joka tapauksessa tällä valiokunnassa tästä käydään syyskuussa keskustella myöskin äänestys täällä. Jompikumpi näistä vaihtoehdosta minun mielestäni on ihan hyvä. Si- sicuramente no. No, ei nyt sitten. Tehdään niin, että sihteeristön kanssa pyrimme löytämään pikku ikkuna-aukko sen, että jossa voidaan keskustelu käydä. Mutta korjaan virhe, joka tein äsken. Tarkistan ja ei ole toinen syyskuuta, vaan toinen syyskuuta meillä on keskustelu valiokunnasta ODI-mietinnöstä. Ja tarkistusten takarajaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Ja sitten vähän tietoa edellisestä koordinaattoreiden kokouksesta, jossa kaikki koordinaattorit pääsevät sopimukseen menettelystä delegoitien säädösten suhteen valiokunnassa ja päätettiin, että kun seitsemän jäsentä, täy, valiokunnan täysjäsentä, ainakin kahdesta ryhmästä, estävät vastaanlauseen, niin delegoitu säädös voi tulla joko kokoukseen tai koordinaattoreiden kokoukseen. Ja siinä aletaan tämä valiokunnan delegoitujen säädösten menettely äänestyksineen. Kopio tästä päätöksestä on nyt saatavillanne. Sitten Kopernikus-ohjelma. Sitä mietintä annettiin SD-ryhmälle ja neljä lausuntoa annettiin myöskin. Ja myös suullinen, kysymys. No olivat koordinaattorien koordinaattoreiden kokouksen aiheet, ja jos muuta asiaa ei ole, päätetään kokous nyt ja jatketaan kolmelta, jolloin tapaamme ministerin ja tapaamme komission jäsenen Kruusin.